Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, merci de... No niin, hyvät naiset ja herrat, jos käytte paikoillenne. Tänään täällä on kaksi vakiovierasta. Ei nyt vielä, kun näytellään nyt näitä toimia. Naton komentaja. Hän on täällä käynyt useaan kertaan ja Edeltäjän elämää kävi säännöllisesti täällä alivaliokunnassa. Ja sitten täällä on Euroopan puolustusviraston pääjohtaja Arnu. Puolisentoista vuotta sitten kävitte täällä ja nyt on mielenkiintoista sitten jatkaa tätä keskustelua. Kapasiteeteista käytävä keskustelu on vielä hyvin vilkasta. Oli kyse sitten Natosta. Tehän huomenna olette Naton ministerikokouksessa Brysselissä ja myöskin Euroopan unionissa. Puolustushan on nyt joulukuun neuvoston esityslistalla. Siellä puhutaan teollisuudesta ja kapasiteeteista. Ne ovat kaksi asiaa, joihin kohdistuu tiettyjä odotuksia. Hiljattain kävimme Euroopan puolustusvirastossa ja näimme, miten konkreettista työtä siellä tehdään monissa asioissa. Ja transformaatiosekunnan päällikkö kenraali Palomeros kertoi synergiasta, joita voi olla viraston ja Naton välillä, kun puhutaan älypuolustamisesta, voimavarojen yhteiskäytöstä ja jakamisesta. Ja me toivomme tietysti, että näistä käsitteistä päästään nopeasti sitten toteutuksen asteelle. Mutta tämä laaja keskustelua. Ja sitten joulukuun neuvostossa mehän viime viikolla kuulimme teollisuuden edustajia. Siellä oli Ranskan puolustusministeri, joka puhui alivälikunnassa pari viikkoa sitten. Ja kun katsotaan näitä asioita, niin tiettyä epäileväisyyttä esiintyy. Tässä vaiheessa emme tiedä vielä, onko meillä paljon konkreettisia ehdotuksia pöydällä, mutta on kuitenkin käynyt keskustelusta ilmi, että kapasiteettikysymyksissä meillä on odotuksia, jotka ovat hyvin kohtuullisia ja ehkä myöskin hedelmällisiä. Meidän täytyy katsoa, millaisia yhteisiä hankkeita meillä on. Ja tietysti hallitusten ja valtioiden päämiesten pitää niitä myöskin tarkastella. Ja niihin pitää sitten ottaa kantaa joulukuun neuvostossa. Tässähän puhutaan esimerkiksi lentojen järjestämisestä, miehittämättömistä lennoista. Tietysti ne ovat saaneet vähän ikävää huomiota viime aikoina. Ja täytyy katsoa, millaisia ratkaisuja tietyt maat ovat nyt joutuneet tekemään, ja tämä osoittaa, että meidän täytyy Euroopan tasolla nyt miettiä tämän tyyppisiä hankkeita. Eli tässä on muutama asia, joista nyt keskustellaan. Ja nyt pyytäisin, että pääjohtaja Arnu puhuu ensin, sen jälkeen kenraali Palomeros ja sen jälkeen sitten parlamentin jäsenet. Olkaa hyvä. Euh, monsieur le Président, et merci. Je saisis aussi cette occasion pour vous remercier de la visite qu'a qu'a rendu la, la Commission à, à l'Agence européenne de défense est vraiment très important pour nous. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua teidän kanssanne tänään. Meille on erittäin tärkeää päästä keskustelemaan Euroopan puolustusvirastosta ja kapasiteettien jakamisesta. Tämä, kuten totesitte, on ensimmäinen kerta kenraali Palomeroksen kanssa käytyä keskustelua, joka osoittaa hiukan, kuinka läheistä yhteistyötä käymme eurooppalaisten rakenteiden ja Naton rakenteiden kanssa ja erityisesti Euroopan puolustusviraston kanssa näihin kapasiteettikysymyksiin liittyen. Erityisesti voisin nyt aivan aluksi aloittaa erästä asiasta. En halua mennä mihinkään yleisiin asioihin, joista jatkuvasti keskustelette, jotka tunnette erittäin hyvin. Erityisesti näiden kuulemisten aikana nämä asiat ovat tulleet erittäin hyvin esiin. Tunnemme hyvin, minkälainen konteksti on, minkälaisia uhkia meillä on. Uhat ja vaarat ovat todennäköisesti suurempia kuin ne ovat olleet viime vuosina. Kulut nousevat moninkertaisesti. Erilaiset uudet teknologiat vaativat suuria alkuinvestointeja ja myöskin suuria panostuksia henkilöstökuluihin ja me emme voi sallia sitä, ettemme näitä suuria investointeja tekisi. Meillähän on sotilaita kentällä erilaisissa tilanteissa ja tällaisessa tilanteessa jäsenmaidemme talousarviot ja budjetit nykyisten paineiden alla kohtaavat hyvin suuria odotuksia. Meidän täytyy pystyä vastaamaan haasteisiin ja eri jäsenmailla tilanne on erilainen usein, kun tämä pohdinta alkaa ja kun budjettipäätöksiä joudutaan tekemään ja kun niitä käsitellään keskusteluissa. Ensimmäinen pakko, joka tulee eteemme keskusteluissa, on se, että meillä olisi eurooppalainen sitoumus talous arvion suhteen. Meidän tulee leikata puolustusbudjettia ja tällaisessa keskustelussa lähdetään siitä, ajatuksesta, että säästöjä tulee ennen kaikkea tehdä. Mielestäni eurooppalainen sitoumus kuitenkin on tärkeä sitoumus, joka on puolustusprioriteettiemme kanssa samalla tasolla ja jonka kautta voimme vastata näihin vaikeisiin tilanteisiin, joita jäsenmaat kohtaavat. Tähän voisin lisätä asian, josta keskustellaan jatkuvasti nimenomaan riippuvaisuuden tietyn kapasiteetin suhteen. Olemme 80 prosenttisesti operatiivisesti riippuvaisia Yhdysvalloista. Tietyissä operaatioissa Yhdysvallat on antanut käyttöön 80 prosenttia tarvittavasta kapasiteetista ja hyvin selkeä viesti pitäisi lähettää eteenpäin. Tässä kenraali Paromero on paljon paremmassa asemassa ehkä antamaan tätä viestiä. Yhdysvallat on meille sanonut, että he eivät tulevaisuudessa tule jatkuvasti 80 prosenttia kapasiteetista toimittamaan ja eurooppalaisten tulisi pärjätä itse. Eli meillä on tämän tyyppisiä hankaluuksia tästä näkökulmasta. Jäsenmaiden ministerit ja valtionpäämiehet tulevat käsittelemään aikataulun mukaisesti puolustuskysymyksiä tämän vuoden lopulla. Voimme varmastikin odottaa tiettyjä asioita. Me tuomme eurooppalaisen puolustusviraston kautta tiettyjä asioita. Esityslistalla ensinnäkin puolustus on erittäin tärkeä prioriteetti. Meillä on tässä sekä eurooppalainen vastuu turvallisuuden suhteen, välillä eurooppalaisten täytyy voida toimia yksin. Ja toiseksi, koska puolustus, ja tämänkin vuoksi asia on esityslistalla Euroopan neuvostossa. Puolustusalahan on tärkeä investointien ja innovoinnin ala. Tässä puolustusala liittyy teollisuussektoriin ja teknologiseen kehitykseen. Kun teemme puolustuksesta prioriteettikysymyksen, meidän täytyy pyrkiä kasvattamaan viestin kaikua. Meidän täytyy käyttää yhteistyötä, erilaisia jakojärjestelmiä ja tehdä tästä yhteistyöstä mahdollisimman tehokasta. Meidän täytyy myöskin priorisoida tulevaisuuden valmistelua. Meidän täytyy tukea teknologisia uudistuksia ja innovointeja usein tehdessämme leikkauksia talousarvioon, ne ovat ensimmäisiä, jotka kärsivät. Ja meidän täytyy erityisesti keskittyä tutkimukseen ja kehitykseen, ja niiden alla niihin prioriteetteihin, jotka ovat avainasemassa meidän turvallisuutemme ja puolustusstrategioidemme kohdalla. Meidän täytyy myöskin maksimoida puolustusalalla mahdollisuuksia kasvattaa eurooppalaista synergiaa ja toimia niin, että yhteisöpolitiikka ja turvallisuuspolitiikka ja yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka on myöskin unionin politiikkaa, ovat samoilla linjoilla, jotta voisimme luoda tätä kuuluisaa synergiaa. Me aina puhumme kaiken kattavasta lähestymistavasta, mutta jälleen kerran, jos me haluamme päästä sellaiseen tilanteeseen meidän täytyy tuoda kaikki erilaiset toimintavälineet yhteen ja toimia kaksi tasoisesti tällä turvallisuuden politiikan alalla, jotta voisimme olla mahdollisimman tehokkaita. Tässä Euroopan puolustusvirasto tulee valmistelemaan Euroopan neuvoston kokousta, Cathy Ashtonin töitä me olemme näissä puitteissa ehdottaneet, että olisimme erittäin käytännönläheisiä, keskittymme ministerien esityslistassa avainkysymyksiin sotilaallisella alalla. Voisin tässä ehkä mainita eri prioriteetteja, jos esitätte niistä kysymyksiä. En halua puhua liian pitkään, mutta erityisesti ilma, tankkaus on erittäin tärkeä prioriteetti ja siihen tässä eurooppalaista vastausta todellakin kipeästi kaivataan. Chicagon huippukokouksessakin mainittiin, että tämä on jotakin, mitä NATO-maiden valtionpäämiehet odottavat Euroopan unionilta. Sitten satelliittikapasiteetti, satelliittiviestintä. Nämäkin ovat äh, ala, joka mielestäni on erittäin tärkeä, jotta voisimme saada merkittäviä tuloksia aikaan. Ja sitten meidän tulee myöskin tunnistaa, ja tässä puolustusministerit ovat samaa mieltä, tunnistaa tällaisia pioneerialoja, jotka ovat erityisen tärkeitä ja jotka toisekseen tuovat esiin, minkälaista lähentymistä eurooppalainen yhteisöpolitiikka ja puolustuspolitiikka voivat saada aikaan. Erityisesti tässä ovat kyseessä tällaiset remote piloted system. En tiedä kuinka ranskaksi niitä kutsutaan. No niitä, ne ovat joka tapauksessa tällaisia kaukoohjattuja lennakkoja, lenne, lennokkeja. Ja tässä me pyrimme luomaan normeja, sertifikaatteja ilmailualalla ja on tämä sertifikaatteja on, jotta normeja noudatettaisiin. Ja jäsenmaiden täytyy niitä hankinnoissaan noudattaa niin, että jälleen kerran nämä hankinta tehtäisiin mahdollisimman yhteisöllisesti joko käytön tai sitten äh, hankintojen suhteen. Meidän täytyy yhdessä valmistella tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten, valmistella tulevaisuutta, valmistella näitä kauko-ohjattuja ohjausjärjestelmiä. Nämä ovat kaikkien jäsenmaiden ja yhteisön intressien mukaisia, että meillä olisi yhteinen kauko ohjattavien järjestelmien käyttö järjestelmä. Sitten toinen asia, jos puolustusministerit olivat samaa mieltä, on kyberturvallisuus. Kyberturvallisuus tai puolustus kattaa monenlaisia asioita ja kaikki ovat aivan samaa mieltä siitä, että nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Kyseessä on erittäin laaja alue ja siksi olemme, jotta voisimme keskittyä tiettyihin kysymyksiin ja jotta päällekkäisyyttä ei e- esiintyisi, että jäsenmaat voisivat toimia yhteen. Olemme siis esittäneet, että keskittyisimme koulutuskysymyksiin ja omien kapasiteettiemme ja esikuntiemme turvallisuuskysymyksiin sekä siviili- että sotilasoperaatioissa kyberturvallisuuden alalla. Sen toinen erittäin tärkeä Euroopan neuvoston puolustustoimi on se, että haluaisimme tukea tutkimusta ja kehitystä ja omaa teollisuuttamme. Ja te sanoitte, että teollisuuden alalta olette saaneet viestejä, ja tämä varmastikin on erittäin selvää. Tämä turvallisuuden ala, joka usein on mm, hyvin epämääräinen, on vaikea sanoa, missä turvallisuus ja missä puolustuspolitiikka alkaa ja loppuu. Nämä ovat kuitenkin kaksi alaa, jotka ovat erittäin tärkeitä tutkimuksen ja kehityksen alalla, ja valtionpäämiehet jakavat tämän ajatuksen ja nämä huolet. Ilman teollisuutta mitään strategista riippumattomuutta ei voi olla, ja teollisuudessa on siis erittäin tärkeitä aloja ja tekijöitä, jotka varmistavat sen, että Eurooppa voi olla tulevaisuudessa riippumaton strategisesti. Erittäin selkeitä viestejä olemme saaneet, ja ne olivat dramaattisen selviä eurooppalaisen puolustusviraston vuosittaisessa kokouksessa. Me voimme päästä talouskriisistä yli ja saavuttaa sellaisen pisteen, että olemme äh, näin toimiessamme kuitenkin tuhonneet teollisuutemme äh, potentiaalin. Eräät yritykset ovat äh, todenneet teollisuuden edustajat todenneet, että heillä on vaihtoehtona myöskin se, että he voivat siirtyä toiselle alalle, joten meillä on olemassa todellinen riski siitä, että toimitusvarmuus ja riippumattomuus turvallisuuden puolustuksen alalla kärsisi. Ja tällainen uudistus voisi olla todellakin kohtalokasta eräille teollisuuden alan toimijoille, erityisesti pk-yrityksille. Usein puhutaan viennin hyvän tekeväisyydestä, mutta tämähän tapahtuu tietyllä hinnalla. Tietyt muut maat investoivat teknologiseen edistyksiin, koska jos me tällä hetkellä leikkaamme omia investointiamme ja sitten toiset maat, kuten Brasilia tai Kiina, jatkavat hyvin suuria investointeja. Me emme todellakaan voi säilyttää omaa kilpailuetuasemaamme päinvastoin. Näiden haasteiden edessä minä ymmärrän todellakin, että pessimismiä voi esiintyä. Joka tapauksessa mielestäni meillä on mahdollisuudet toimia, valmistella hyvin vuoden lopun Eurooppa-neuvoston kokousta tuoda esiin kaikki mahdolliset synergiat yhteisöpolitiikan ja kansallisten jäsenmaiden politiikkojen välillä, Euroopan puolustusviraston ja eri jäsenmaiden välillä. Ja meillä on mahdollisuus toimia niin, että me vain keskustele tuesta esimerkiksi pk-yrityksille, meidän tulee ryhtyä toimiin, jotka suosivat pk-yrityksiä ja tässä esimerkiksi siviili, lennokit tai kyberturvallisuus, kybersuojelu ovat esimerkkejä. Jälleen kerran meidän tulisi tarkastella sitä, kuinka voisimme lähentää kapasiteettejamme ja luonnollisesti tässä toimia täysin kapasiteettien duaalisuuden puitteissa. Me emme voi luoda yhteneväisyyttä pelastamatta meidän teollisuuden ja tutkimuksen alojamme. Tässä toivon, että Euroopan neuvosto tulee antamaan hyvin selkeän ähm, kaksijakoisen alan puolesta, hyvin selkeän viestin tuesta meidän tulee myöskin tämän lisäksi määritellä yhteisiä prioriteetteja. Komissiolla on tietty lista avainaloista ja Euroopan puolustusvirastolla on kriittisistä teknologioista sekä avaruusvirastolla strategisen tärkeistä teknologioista lista ja me voimme keskittyä näihin teknologioihin ja käyttää erilaisia yhteisövälineitä, välineitä niiden tukemiseksi ja luonnollisesti jälleen kerran kunnioittain kaikkien toimivaltuuksia. Ja näin meidän tulee tätä erittäin tärkeää kapasiteettien ja välineiden kaksitasoisuutta tukea. Sitten jäsenmaat myöskin odottavat, että me emme luo päällekkäisiä toimia. Tässä varmastikin kaikki ovat samaa mieltä. Monet meistä ovat sekä Euroopan unionin että Naton jäseniä jatkuvasti teemme Naton kumppaneidemme kanssa tämän asian puolesta töitä. Luonnollisesti Euroopan puolustusvirasto on erityisen keskittynyt tähän yhteistyöhön, jotta voisimme varmistaa, että voimavarojen yhteiskäyttöjen jakaminen ja smart defense, älykäs puolustus eivät ole ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan. Olemme käyneet tässä paljon keskusteluja. Olemme myöskin luoneet huippukeskusten välillä yhteyksiä eri jäsenmaissa. Naton sertofioimien huippukeskusten, esimerkiksi kyberturvallisuuskeskuksen Tallinnassa ja Espanjassa sijaitsevan räjähdys Ainehuippukeskuksen huippukeskuksen välillä yhteyksiä ja myöskin kaikki äm, yhteistä eurooppalaista ilmatilaa Cesaria koskevat asiat ovat sellaisia, että me haluamme varmistaa, että nämä toimet eivät kosketa vain Euroopan unionia, mutta myöskin äm, teemme niiden parissa yhteistyötä, yhteistyötä Naton kanssa. Ja sitten me keskustelimme myöskin kyberturvallisuudesta ja tässä olemme pyrkineet varmistamaan, että NCIE on mukana työssä, jotta voisimme yhteistyössä käyttää kaikkia mahdollisia kapasiteetteja tuottamatta päällekkäisyyttä. Ähm, päätän ehkä tähän. Olemme vuosittaisessa kokouksessa käsitelleet monia erilaisia asioita ja uskon, että näiden kapasiteettikysymysten suhteen meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin käyttää vapaaehtoisuutta, aktiivista vapaaehtoisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat mukana. Me tarvitsemme jäsenmaiden, hallitusten ja valtionpäämiesten omistautumista ja me tarvitsemme myöskin sellaista liikevoimaa, joka perustuu valmistelevaan työhön kaikilla tasoilla sekä ulkosuhdehallinnossa, toimielimissä, Euroopan puolustusvirastossa, komissiossa, niissä jäsenmaissa, jotka haluavat osallistua näihin yhteistyöhankkeisiin. Tässä uskon, että Eurooppa-neuvoston kokous tulee olemaan erittäin tärkeä. Ja näistä ajatuksista lähtien me voimme antaa mahdollisuuden eri toimijoille todeta, että he tukevat tiettyä toimea ja siksi osallistuvat siihen esimerkiksi ilmatankkaus tai äm, kauko-ohjatut lennokit. Uskon, että tämä tulee olemaan erittäin tärkeä asia Euroopan neuvoston kokouksessa. Jos me onnistumme saavuttamaan tällaisen tilanteen, make the case, kuten te sanotte englanniksi, jos onnistumme vakuuttamaan toimijat siitä, että puolustus ansaitsee tulevaisuudessakin ponnisteluja, jotta voisimme yhteistyöllä ja kaikkein tärkeimpiin teknologioihin keskittymisellä sekä budjettien oikealla painotuksella tulevaisuudessakin tukemaan näitä puolustustoimia. Kiitoksia. Kiitoksia pääjohtaja. Niin puhuin tästä epäileväisyydestä enkä vielä pessimismistä, mutta täytyy nyt kesällä nähdä, miten tämä tilanne kehittyy. Toivottavasti näin ei ihan pääse käymään, mutta seuraavaksi sitten kenraalin. Tässä keskustelussa on puhuttu myöskin siitä, Andrew Duff esimerkiksi, joka nyt on paikalla, hän on usein puhunut ongelmista, jotka liittyvät siihen, että Naton ja EUn kysymykset ovat usein poliittisia, mutta kun puhutaan kapasiteeteista ja mietitään näitä kapasiteettikysymyksiä, niin ne ovat luoneet nyt uusia esteitä. Eli nyt sitten kuulemme, mitä teillä on sanottavana, ja toivottavasti tästä nyt ei muodostu uutta estettä ja aihetta pettymyksiin ja pessimismiin. Niin minä olen ainakin optimisti. Ja meidän täytyy muistaa nyt kuitenkin tasapaino optimismin ja pessimismin välillä. Aluksi, hyvät parlamentin jäsenet, Haluaisin sanoa, että on ilo olla taas täällä paikalla. Claude Hans Arnaud vieressä. Itselläni on strateginen asema Natossa. Toimin Yhdysvalloissa, mutta olen kuitenkin eurooppalainen ja ranskalainen komentaja. Ja tehän tiedätte, että EUn toiminta liittyy Eurooppaan ja itse toimin Yhdysvalloissa, niin tämä liittyy historiaan, jota juuri kirjoitetaan. Ja myönnän, että olen tästä erittäin ylpeä. Tällä tavalla me voimme kirjoittaa yhteistä historiaa ja kerron teille hiukan tästä lyhyessä puheenvuorossani. Muistuttaisin nyt, että vuonna 2010 Lissabonin huippukouksessa, Naton huippukouksessa, sehän oli tällainen huippukokous, jossa uudelleen perustettiin strateginen kumppanuus EUn ja Naton välillä. Sitten runsas vuosi sitten Chicagon huippukouksessa vahvistettiin tämä kumppanuus. Ja se, että kuuluu NATOon, se tarjoaa jäsenvaltioille ainutlaatuista potentiaalia – Siihen liittyy vastavuoroista luottamusta, strategiaa ja yhteen toimivuutta, joka on tärkeä termi. Tällä tavalla eri joukot voivat toimia yhdessä ja tätä luottamusta on rakennettu yli 60 vuoden ajan. Natossa on, 21 maata, pieni 22. Samaan aikaan eu jäseniä ja Eli täytyy miettiä näitä kapasiteettikysymyksiä. Ja näissä kahdessa järjestössä kapasiteettikysymykset täytyy koordinoida yhdessä, koska ne liittyvät samoihin joukkoihin ja samoihin budjetteihin. Tällä hetkellä Natossa, ja olen täysin vakuuttunut tästä, että meillä on todellisia näkymiä EUn jäsenvaltioille, ja siellä on nyt sellaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka sopii yhteen Naton toiminnan kanssa. Ja myöskin tällä tavalla voidaan oikealla ja oikeudenmukaisella tavalla jakaa tehtäviä Atlantin kummallekin puolelle. On todella suuri ilo olla tässä pääjohtaja Arnon vierellä Virasto on tehnyt hienoa työtä ja se on nyt ollut erittäin hyödyllinen väline minun mielestäni, kun on rakennettu kapasiteetteja yhdessä Euroopassa. Me käytämme paljon energiaa siihen, että voimme hyödyntää synergiaa yhteisessä toiminnassamme. Ja näin toimii hyvin monella alalla. Ja puheenjohtaja muistuttaisi nyt niille, jotka eivät ehkä tunne sitä, mitä tämä transformaatioesikunta tekee. Sen johdossa on eurooppalainen ja näin haluttiin toimia. Ja esikunnassa valmistellaan huomisen haasteita, mutta meidän pitää aloittaa toimintaa jo nyt. Meidän täytyy mukauttaa tätä liittoa uuteen ympäristöön ja tilanteeseen. Siihen liittyy strategista näkemystä, kapasiteettia pitää kehittää ja siihen pitää valmistautua paremmin valmistamalla joukkoja. Ja nämä kolme asiaa liittyvät minun vastuualaani. Transformaatio on pysyvä prosessi, se ei koske pelkästään NATOa, mutta NATOssa se on institutionalisoitu esikunnassa – ja tämä prosessi on hiukan ehkä raskas, mutta se on kuitenkin hyvin säännelty, koska siihen liittyy korkeaa kunnianhimoa, joka liittyy strategisiin käsitteisiin ja joka sitten näkyy tavoitteissamme. Ja tämä on erittäin tärkeä asia muistaa, kun ajatellaan näitä tilanteita Euroopassa, eli mitä halutaan tehdä ja millä aikataululla. NATO on toiminut tällä saralla jo 60 vuotta, ja mielestäni tämä on pidettävä mielessä. On käynyt ilmi, että on tarpeen, että NATO vauhdittaa tiettyjen hankkeiden toteuttamista ja esteet, joita on budjettiin liittyen ja ympäristön muutoksen liittyen, olivat niin suuria, että meidän piti hyvin kiireellisesti katsoa, millaisia tarpeita nyt on. Ja meidän täytyy miettiä tulevaisuutta ja se liittyy juuri tähän älykkään puolustuksen käsitykseen, jota Rasmussen on ehdottanut. Ja tällä tavalla, puhun tästä vielä myöhemmin, eli kapasiteettien yhteiskäyttö ja jakaminen. Meidän pitää nyt optimoida tätä puolustuskapasiteettia. Meillä on älykästä puolustusta, ja tehän tiedätte tämän periaatteen. Eli millä tavalla voidaan jakaa tällainen monen kansan jakama lähestymistapa. Ja tietysti näin asioihin voidaan reagoida kansallisella tasolla, niin kuin aikaisemmin on tehty, vaikkakin on joitain onnistuneita esimerkkejä myöskin hyvästä yhteistyöstä. Mutta miten voidaan edistää tätä yhteistyötä ja miten voidaan hyödyntää tätä uutta pontta monikansallista yhteistyötä, jotta voidaan löytää uusia, ehkä edullisempia ratkaisuja, jotka kohdentuvat todellisiin tarpeisiin. Eli tämä liittyy älykkään puolustuksen käsitykseen ja myöskin voimavarojen yhteiskäyttöön ja jakamiseen. Transformaatioesikunnassa yritetään edistää tällaista lähestymistapaa ja Naton pääsihteeri, on nimennyt minut edustajaksi juuri tämän lähestymistavan osalta ja tämä on saanut hyvän vastaanoton. Ja meillä on nyt 160 hyvää hanketta tällä saralla ja noin 30 ovat jo vireillä. Me tarvitsemme tähän valtioiden halukkuutta toimia. Valtioiden pitää kantaa vastuuta näiden tavoitteiden suhteen. Ja me tarvitsemme myöskin vapaaehtoismaita, jotka ovat mukana näissä hankkeissa. Ja transformaatioesikunnassa katsotaan, että tällä tavalla voidaan täydentää yhteistyötä EUn kanssa. Ja vielä haluaisin puhua Naton toisella kielellä, Shakespearein kielellä. Ja kerron vähän siitä, millä tavalla voidaan edistää tätä synergiaa ja yhteistyötä. Eli miten täydentävyys ja synergia voidaan toteuttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. No lyhyesti sanottuna mahdollisimman asiantuntevasti kansakuntien avulla, kansakuntia varten ja kuulemalla jatkuvasti kohti eri sidosryhmiä. Puolustusvirasto ja transformaatioesikunta tekevät läheistä yhteistyötä, kun varaudumme tulevaisuuteen, ja meillä on tärkeä kumppani teollisuus. Prosessin alussa meidän täytyy ymmärtää, mikä on tuleva strateginen ympäristö ja miten siihen voidaan vastata. Ja esikunnan työ, joka liittyy työhömme vuoteen 2030 asti. Tämä kantaa nimeä Future Works. Siinä on mukana eurooppalaisia sidosryhmiä ja nyt ensimmäistä kertaa myöskin EUn sotilasesikunta. Meillä on yhteinen näkemys ja me olemme oppineet samoista operaatioista. Erityisesti olemme havainneet, millä aloilla on puutteita. Näin tapahtui esimerkiksi Libyan konfliktin jälkeen ja siellä huomattiin, että puutteita on ilmatankkauksessa, integroidussa tiedustelussa. Ja meidän täytyy nyt koordinoida toimia, jotta voimme välttää turhaa päällekkäisyyttä ja käyttää vähiä resursseja hyvin. Tämä liittyy tankkaustoimintaan. Tästä puhuttiin Naton hypokouksessa Chicagossa 2012 ja nyt sitten Euroopan puolustusvirasto kehittää näitä toimia. Meillä on yhteistyötä teollisuuden kanssa, ja se on hyvin keskeistä. kunta ei ole mikään toimitusvirasto, ja me voimme vapaasti määritellä näitä toimia tavalla, josta on hyötyä kummallekin osapuolelle. Tällä tavalla teollisuus voi paremmin ymmärtää, millaisia vaatimuksia meillä on. Ja sitten sotilaallisella puolella voimme sitten laajemmin käsittää, mitä teollisuus voi tarjota meille, millä aikataululla ja mihin hintaan. Innovaation alalla yhteistyö on tärkeää ja meidän täytyy ottaa huomioon budjettipaineet ja se, että sotilaillamme on tehokasta ja kohtuuhintaista teknologiaa käytössään. Meillä on yhteisiä kokemuksia ja koska meillä on tällaista yhteistyötä, niin vaikka ensisilmäyksellä hankkeet ovat kilpailevia, niin ne ovat kuitenkin toisiaan täydentäviä. Esimerkiksi helikopterien alalla Naton toiminnan avulla korjausajat saatiin lyhyemmiksi, mutta sitten yhteistyössä luotiin kurssi, johon lisättiin inhimillinen ulottuvuus tähän hankkeeseen. Sitten standardisointikysymykset ja normit. Se on yksi kaikkein lupaavimpia alueita, jolla voidaan hyödyntää synergiaa. Teknologian avulla standardisointi on jo parantanut Naton kykyä yhteistyöhön ja tällä tavalla on voitu poistaa esteitä sotilas- ja siviili- järjestöjen väliltä. Mitä tulee ilmakelpoisuuteen ja Euroopan yhtenäiset taivaat hankkeeseen, se on yksi esimerkki. Ja tässähän puolustusvirasto on ollut mukana ja tämä on erityisen kiinnostavaa myöskin Naton kannalta. Sitten meillä on näitä kaukoohjattavia lentoaluksia, jotka mielestäni ovat erittäin lupaava ala meidän täytyy kehittää seuraavaa sukupolvea, joka sitten sertifioidaan ja jota käytetään Euroopan ilmatilassa. Meidän pitää siis tehdä avoimesti yhteistyötä ja transformaatioesikunta ja puolustusvirasto ovat vahvistaneet standardisoituja vaatimuksia ja olemme saaneet hyvää neuvoa myöskin teollisuuden puolelta. Tällä tavalla voimme välttää päällekkäistä työtä ja tällä tavalla voimme tehdä oikeita päätöksiä puolustuskysymyksessä. Älykäs puolustaminen ja voimavaran yhteiskäyttö ja jakaminen avaa uusia mahdollisuuksia teollisuudelle. Ja tässä rahoitustilanteessa, kun näitä vaatimuksia on havaittu, niin tähän liittyy tietysti luonnostaan kilpailua. Mutta koska puolet älykkään puolustuksen hankkeista ovat eurooppalaisten valtioiden johtamia, niin uskon, että voimme luoda tässä tilaa oikeudenmukaiselle kilpailulle. Ja voin sanoa, että Chicagossa määritelty tavoite, se, että Euroopassa on hyvä puolustusta ja että siellä hyödynnetään teollisuuden yhteistyötä, se on transformaatio- ja kunnan painopistealue edelleen. Kiitos. Kiitoksia, kenraali. Muutamat kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja minulla on yksi kysymys liittyen voimavarojen yhteiskäyttöön ja jakamiseen. Tämä on hiukan provosoiva kysymys tietty, mutta on puhuttu paljon yhteiskäytöstä ja jakamisesta. Ja mitä konkreettisesti on jo saatu tuloksina näistä toimista? Ja tehän jo puhuitte tästä osittain, mutta mitkä teidän mielestänne ovat ne alat, joilla toivotte saatavan aikaan nopeasti edistystä. Eli se on kysymykseni. Ja sitten Paskun saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Well, thank you very much for... Kiitoksia oikein paljon tästä, näistä esityksistä. Ja olen erittäin iloinen huomatessani, että mitä lähemmäksi joulukuun huippukokous tulee, sitä enemmän ehdotuksiin alkaa tulla lihaa luiden ympärille ja todennäköisesti he saavat sellaisen esityslistan aikaiseksi, jota hallitusten ja valtionpäämiesten tuleekin käsitellä joten pelko siitä, että tuo kokous tulemaan byrokraattinen luonteeltaan on häipymässä, se on hyvä asia. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, että kun Afganistanin operaatio on päättymässä, niin uskon, että Naton sotilaallinen toiminta siellä tulee vähenemään, kun taas siviilitoiminta tulee lisääntymään. Kun taas katsotte EUta, niin sen äh, siviili osuus on ollut siellä vahvempi ja sotilaallinen osuus pienempi, mutta jos otetaan huomioon, mitä Afrikassa on tapahtunut ja mitä Afrikassa voi vielä tapahtua, niin ehkä meidän tulisi vähän tätä sotilaallista jalanjälkeämme siellä vahvistaa, joten sitten kummatkin järjestöt, niillä olisi samanlainen kokoonpano siviili- ja sotilaspuolen välillä. Ja jos tällainen skenaario toteutuu, niin voimmeko sanoa, että ähm, EUn ja Naton yhteistyö on jonkinlaista voimavarojen yhteiskäyttöä ja jakamista. Voimmeko me saavuttaa tämän tilanteen? Ja toinen kysymys on se, että operationaalinen kokemus äh, ja sen saanti vähenee Afganistanin jälkeen. Haasteet ovat kuitenkin olemassa ja meidän on kompensointava tätä vastaan lisäämällä yhteisiä sotilasharjoituksia, mutta kun meillä nyt on hyvin rajalliset budjetit, joita varmaan leikataan vielä tulevaisuudessa, pystymmekö vakavasti todellakin korvaamaan tämän operationaalisen kokemuksen monikansallisissa operaatioissa tällaisilla sotilasharjoituksilla vai onko meillä sitä päivän päätteeksi vain vähemmän sotilasharjoituksia ja vähemmän operationaalista kokemusta? Kiitoksia. Duff. Kiitos Andrew Duff. Um, chairman puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Me varmaan kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta olen vielä kovin skeptinen sen suhteen, että näin todellakin tulee tehtyä. Ja jos nyt ajatellaan neuvoston huippukokousta joulukuussa, niin olen varma, että tekniset valmistelut sille, että saadaan aikaan hedelmällistä keskustelua teknisistä kapasiteetista ja sotilaskapasiteetista etenevät hyvin, mutta minun on kysyttävä, onko pääministerien ja presidenttien ja kan, eri kanslerien kunnianhimon taso riittävää? Onko se riittävää, jotta voitaisiin saada aikaan jonkinlainen yhteinen ymmärtämys eurooppalaisesta turvallisuudesta. Eli kysymykseni kuuluu siis, että olemmeko varmoja, mitä varten tätä sotilaallista kapasiteettia oikeastaan rakennamme. Erityisesti Afganistanin operaation jälkeen edustaja Pasku puhui siitä, että Afganistanin operaatio päättyy. En usko, että hän aivan sitä tarkoitti, mutta tuskin on niinkään, että NATO ja länsimaat vetäytyvät Afganistanista – samalla ajatellen, että työ on tehty ja niin, että voitaisiin olla tyytyväisiä itsemme ja luottavaisia sen suhteen, että toimimme tehokkaasti ja älykkäästi. Joten kyllä meillä on todellinen ongelma siinä, että meillä on itseluottamuksen puutetta ja strategisen suunnan puutetta. Toivoisin, että Eurooppa-neuvosto tekisi jotain tämän asian korjaamiseksi, mutta kuten puheenvuorostanne varmaan ymmärrätte, rohkenen epäillä sitä. Ja mielelläni kuulisin arvovaltaisten vieraitemme mielipiteen tästä? Ja lisäksi, oletteko sitä mieltä, että kutsu pääministeri Recep Tayyip Erdoganille Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen joulukuussa olisi järkevä olisiko siis järkevää lähettää tällainen kutsu. Ja sitten puolustusvirastosta vielä. Puhuin brittiministeriön kanssa, niin kuin minun velvollisuuteni on tästä asiasta, ja he sanoivat, että he eivät ole valmiita laittamaan lisää resursseja puolustusvirastoon sen tukemiseksi, vaikka minun mielestäni sitä pitäisikin tukea enemmän. ellei se sitten ryhdy tuottamaan todellisia konkreettisia tuloksia. Ja minusta tuntuu, että olemme nyt jonkinlaisessa poliittisessa noidan kehässä tässä. Eli jos puolustusvirasto, jos sitä ei pidetä äh, kunnolla yllä ja se ei saa riittävästi äh, rahoitustukea ja poliittista tukea, niin tulee olemaan hyvin vaikeaa, että se pystyy tyydyttämään – sidosryhmiään, tukijoitaan. En näe oikein mitään muuta vastausta sille kuin, että tapahtuisi suunnanmuutos yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta sitähän me emme pysty täällä tänä iltapäivänä aikaansaamaan. Olisin kyllä hyvin kiitollinen, jos Madame Arnoux voisi vastata tähän minun vaikutelmaani tästä asiasta. Kiitoksia. <clears throat> Merci, Madame Kronberg. Kiitos, Kronberg. Thank you, Chairman, and thank Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä puheenvuoroista puhujille. Haluaisin itse asiassa puheenjohtajan kysymystä heijastellen kysyä seuraavaa. Tiedämme, että pooling and sharing on selkeä vastaus resurssiongelmiin, mutta tiedämme, että luottamuspula on ilmeisimpiä jarruja tällä alalla. Haluaisin tähän pooling and sharingin liittyen esittää yleisemmän kysymyksen. Tiedän, että EDEA on saanut noin 300 pooling and sharing ehdotusta ja 11 niistä ehkä on toimeenpantu. Mikä näissä 290 oli ongelmana tai jarruna? Miksi niitä ei ole toteutettu? Tai mitä argumentteja tai syitä on annettu sillä, että näitä projekteja ei ole jatkettu. Me tietäisimme näin, minkälaisia jarruja ja mahdollisuuksia olemassa on. Ja sitten toinen kysymys liittyy Yhdysvaltoihin ja niiden rooliin. Te sanoitte, että Yhdysvallat ei tule maksamaan 80 prosenttia kapasiteetin rakentamisesta tulevaisuudessa. Ja kysymykseni on seuraava, kun Yhdysvallat nyt kääntää katseensa Tyynelle merelle päin. Minkälaisia seurauksia tällä on itse asiassa teidän työllenne, teidän organisaatioissanne? Mitä muita muutoksia tapahtuu tämän kapasiteetin rakentamisen lisäksi? Kiitoksia. Panajotova. Kiitos, Panajotova. Merci, monsieur le président. Euh, je vous remercie. Kiitoksia, Haluaisin kiittää näistä erinomaisista alustuksista, mutta nyt puhun sitten Shakespearein kieltä, niin kuin kenraalikin mainitsin. Eli meillä on monimutkaisia turvallisuushaasteita ja kuitenkin puolustusbudjetteja leikataan kaikkialla. Eli meidän täytyy nyt miettiä, miten voidaan tehokkaammin käyttää näitä varoja ilman, että turvallisuus vaarantuu. Eli meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme hyödyntää näitä yhteiskäyttö- ja jakamishankkeita ja älykästä puolustusta. Joulukuun neuvostossa keskitytään puolustukseen ja mielestäni nyt on oikea aika tarkistella näitä kysymyksiä Euroopassa laajasti. Meidän täytyy katsoa strategisia kysymyksiä ja kapasiteetin kehittämistä Euroopan tasolla. Tällä tavalla voidaan luoda eurooppalaista eurooppalaisesta puolustuksesta valkoinen kirja ja voidaan katsoa, millaista poliittista tahtoa on ja hyödyntää synergiaa EUn ja Naton välillä. Eli kysymys vieraillemme on, mikä on teidän kantanne siihen, kuinka hyödyllinen tällainen valkoinen kirja olisi ja millä tavalla se voisi johtaa lähentymiseen, kun ajatellaan vielä tätä keskeneräistä integraatiota Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa ei ole. Eli Ahanu ja kenraali kummas, kumpi haluaa aloittaa? Start with the, the last question. I think... Minä aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Alustuksessani korostin tarvetta ja olen aivan samaa mieltä kanssanne. Meidän pitäisi luoda visiota tulevaisuutta varten, jos todellakin haluamme pitkällä tähtäimellä saada aikaan älykästä puolustusta tai tällaista yhteiskäyttöä ja jakamista. En tiedä, onko valkoinen kirja paras väline, eikä ole minun tehtäväni sanoa sitä, mutta voin sanoa, että Natolle luotiin, NATOlla luotiin strateginen konsepti, jossa luotiin erilaisia missioita, mm, kollektiivinen puolustus, kriisinhallinta ja niin poispäin. Tämä oli se puitteisto, oli eri missioita ja sitten sieltä katsotaan millaisia kapasiteetteja tarvitsemme. Nyt arvioimme tähän liittyvät riskit, koska emme pysty toteuttamaan kaikkia näitä vaatimuksia, koska puolustusbudjetti on leikattu. Tämä on paljon parempi, että on tällainen tietty kunnianhimon taso. Me emme pysty tietenkään ennakoimaan tulevaisuutta, mutta meidän täytyy mahdollistaa tulevaisuus, täytyy avata ovet. On mahtavia mahdollisuuksia. Ja sitten kysymys kaikkein lupaavimmista tapahtumista. Ensinnäkin se, että saavutettaisiin se, mitä on päätetty, esimerkiksi lentotankkaus, ilmatankkaus. Siinä pitäisi olla tuloksia ja Naton puolelta eh, ilmataakkaus Euroopan eh, maissa sitä olisi parannettava. Se olisi osa taakanjakoa eh, Atlantin eri puolten välillä. Tämä on hyvä mahdollisuus Euroopan maille ja voitaisiin tehdä yhteistyötä. Se hyödyttäisi sekä Eurooppaa että allianssia ja tässä olisi strategisia näkemyksiä myös teollisuudelle. Ja kuten sanoin, olemme puhuneet näistä lennokeista, miehittämättömistä ilma-aluksista. Miksi näin on? Koska tähän mennessä lennokkeja on käytetty lennokkeja, jotka on keksitty 10-20 vuotta sitten. Ja nyt meillä on mahdollisuus keksiä uudet miehittämättömät alukset tulevaisuutta varten, joita voidaan käyttää myös siviilioperaatioihin, siviililiikenteeseen. Niitä, ne ovat niitä voidaan käyttää, niillä on kaksi käyttömahdollisuuksia sekä sotilaspuolella että siviilipuolella niitä voidaan käyttää ja mielikuvitus on vain rajana tällaisten välineiden käytössä. Niitä voidaan käyttää turvallisuuden parantamisen valvonnan parannemiseksi sekä mailla että merillä. Ja viimeinen asia, jota voimme parantaa huomattavasti, joka on tärkeää lähitulevaisuutta varten, on joukkojemme koulutus. Me tiedämme, että meidän tämänpäiväisen tehokkuutemme ähm, tämän päivän tehokkuutemme on seurausta siitä, että olemme äh, menneisyydessä kouluttaneet niin hyvin henkilökuntamme ja Euroopan jäsenvaltiot ovat hyvin kiinnostuneita luomaan ryhmittymiä ja kouluttamaan yhdessä, jotta saataisiin mm, mahdollisimman hyvin hyödynnettyä koulutuskapasiteetit. Tämä voidaan tehdä joko Euroopan laajuisesti tai transatlanttisesti. Tämä riippuu maiden halukkuudesta tehdä yhteistyötä. Nämä ovat mielestäni ne kolme osa-alaa, jotka ovat kaikkein lupaavimpia ainakin keskipitkällä aikavälillä. Um, Pyrin vastaamaan ensimmäisenä viimeiseen kysymykseen, sillä todennäköisesti olen vähemmistössä. Ja vastaan nyt henkilökohtaiselta pohjalta sillä um, EDAlla ei ole yleistä näkökulmaa liittyen uh, tähän valkean kirjan mahdolliseen käyttöön älyllisesti, ideaalisesti tämähän olisi erittäin hyvä asia, että meillä olisi yhteinen valkoinen kirja. Ja eh, minä olen nyt itse enemmän kirjalliselta kirjallista taustaa ehm, edustava henkilö kuin käytännöllinen. Olen käyttänyt erittäin suuren osan elämästäni eri eh, asiakirjojen kirjoittamiseen. Ja olen hyvin hyvin epäileväinen. Uskon, että tämä voisi olla hyvin, hyvin älyllinen lähestymistapa. Meidän ei tule nimetä vihollisia. Me emme tule määrittelemään kaikkia uhkia, joita meillä tulee olemaan 30 vuoden aikana. Mielestäni meidän tulisi tässä keskittyä siihen, mitä Euroopan unionin tulisi tehdä ja mitä Naton tulisi tehdä. Ja meidän tulee tehdä töitä ja tarttua Euroopan neuvoston tarjoamaan mahdollisuuteen mahdollisuuteen toimia, kaikenlaisiin toimiin. Minä edustan nyt EDAta. Toimijoita voidaan tehdä kansallisesti Euroopan unionin puitteissa tai Naton puitteissa. Että meillä olisi hedelmällinen pohdinta siitä, mitä halutaan tehdä kansallis kansallisissa, kansallisella tasolla, Euroopan unionin tasolla tai Naton tasolla. Mutta tällainen pohdinta mielestäni voisi olla tekosyy sille, että me nyt toimi ja nyt tee töitä kapasiteettiemme suhteen. Kuten tässä kenraali mainitsi, meillä on strateginen käsite Naton sisällä, eikä tässä tulisi olla kovinkaan suurta eroa kapasiteetilla Natossa tai Euroopan unionissa. Mehän tiedämme jo, minkä tyyppistä kapasiteettia tarvitsemme. Ja monet jäsenmaat toivoisivat tällaista valkoista kirjaa, että meillä olisi suurta yhteistyötä, kun sitä laadittaisiin. Ja tässä voitaisiin kutsua monia eurooppalaisia mukaan yhteistyöhön tämän valkoisen kirjan laatimisessa. Ensimmäisenä askeleena EDA voisi tuoda toimijoita yhteen tämän valkoisen kirjan puitteissa. He, he voisivat tarjota omaa asiantuntemuuttaan, sitä voitaisiin sitten jakaa, ja he voisivat tarkastella sitä, mitä muut ovat tekemässä, ja me voisimme näin tehdä yhteistyötä valkoisen kirjan kautta, voisimme antaa toimijoille mahdollisuuden todeta, että nyt tehdään tämän tyyppisiä toimia aikaisemmin on niin tehty jotakin muuta. Tai esimerkiksi jos tiettyä kapasiteettia ei enää jokin taho tarjoa, ei enää olisi Euroopan unionissa. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että on mahdollisuus nyt tämän toiminta ohje nuoren kautta tarkastella sitä, mitä ollaan tekemässä ja mitkä ovat jäsenmaan ensimmäiset askeleet tämän valkoisen kirjan suhteen. Ja vai mahdollisesti myöhemmin en sitten enää olisikaan niin skeptinen siitä, etteikö meillä voisi olla tällaista eurooppalaista hyödyllistä puolustusarviointia tai valkoista kirjaa, mutta se olisi ensin tietynlainen ähm, näkökulmien vaihtomahdollisuus eri jäsenmaiden välillä. Ja sitten meidän täytyy ottaa myöskin huomioon se, mitä Naton piirissä tapahtuu. Sitten ensimmäinen kysymys, puheenjohtajan kysymys liittyen tähän voimavarojen yhteiskäyttöön ja jakamiseen ja tuloksiin. Selkeitä tuloksia on saatu aikaan tietyillä aloilla, jotka mielestäni ovat strategisia. Jos katsotte esimerkiksi satkomia, me olemme luoneet Euroopan puolustusvirastossa yksikön, joka seuraa satelliittiviestintä ja niitä äh, satelliittiviestintäkapasiteetteja, joita on kaikkien jäsenmaiden äh, käytettävissä. Eli meillä on nyt näiden sopimusten äh, yhtei, yhteistäminen. Tämä tekee mahdollisu, mahdolliseksi luoda näiden satelliittikommunikaatiokapasiteettien käyttöä kaikille. Ja nämähän ovat erittäin tärkeä asia. Tämä on aina ollut avainkysymys näiden lennokkien kanssa. Erittäin tärkeä kysymys. Eli tämä on yksi asia, jonka me olemme jo tehneet, näiden sopimusten yhteiskäyttö tulevaisuudessa me tulemme arvioimaan toimintaa, mutta me tulemme nyt siirtymään toimintaan. Satelliittiviestinnän seuraavaan sukupolveen. Sitten toinen esimerkki on merialueiden valvonta, jossa meillä on nyt yhteinen merialue valvonta ympäristö, johon osallistuu noin 15 Euroopan unionin jäsenmaata. Se tekee mahdolliseksi vaihtaa salaisia tietoja, joiden kautta voidaan valvoa merialuetta, ja näin äh, jäsenmaat voivat olla täydellisessä yhteistyössä ja lähentyä myöskin siviilitoimijoihin. Sitten toinen asia, jonka vielä mainitsin, mainitsinkin jo, jonka kenraali Palomero mainitsi, Kyseessä on he, helikopterihenkilöstön koulutus. Tätä ollaan toteutettu jo Afganistanissa. Siellä on hyvin kouluttuja joukkoja. Eli meillä oli jäsenmaita, jotka halusivat toimittaa helikoptereita hyvin koulutettujen henkilöstöjoukkojen kanssa Afganistaniin ja meillä on ollut näiden kapasiteettien jakoa ja sitten olemme myöskin varmistaneet joukkojen turvallisuuden ja helikopterien lisäksi tämä on jotakin, mitä me tulemme tekemään myöskin muiden alusten äm, kohdalla ja me tulemme kehittämään erilaisia toimia. Ja uskon, että myös tämä ilmatankkausasia tulee olemaan neuvoston kokouksessa esityslistalla. Sitten edustaja Paskun kysymys, äm, voimavarojen yhteiskäyttöön jakaminen. Minä jo mainitsinkin tämän. Uskon, että tämä mahdollisuus tehdä ähm, helikopterijoukkojen koulutuksen kanssa, Naton kanssa yhteistyötä. Tämä on mahdollisuus, en tiedä kutsutaanko sitä nimellä pooling and sharing, mutta se on kuitenkin yhteistyötä ja kapasiteettien jakoa. Ja samanlainen tilanne on myöskin näiden kotikutoisten räjähteiden kohdalla. Euroopan puolustusvirasto on voinut tehdä yhteistyötä niihin liittyen, ja meillä on olemassa todellista tiedon vaihto Euroopan unionin ja Naton välillä. Ja voisin antaa esimerkkiä myöskin lääketieteen alalta. Me rakennamme kapasiteettia voimavarojen yhdistämisen ja jakamisen alalla ja me olemme myöskin täysin tässä toiminnassa yhteyksissä NATOon. Tämä on enemmän kuin yhteistyötä. Kapasiteetti, jota me luomme, on täysin NATOn käytettävissä ja täysin jäsenmaiden käytettävissä kansallisella tasolla. Ja me oletamme, että äh, Smart Defense, älykäs puolustus, toimii samanlaisella periaatteella. Se tämä hyvin vaikea edustaja Duffin kysymys liittyen Euroopan äh, erityinen Euroopan neuvoston kunnianhimoon jälleen kerran naista mieltä, että meillä ei tässä kyseessä ole lähitulevaisuus. Me suunnittelemme kapasiteettia seuraavalle 20 vuodelle. Ähm, kyseessä ei ole sotilaallinen tilanne, olen joka tapauksessa sitä mieltä, että meidän tulisi voida valmistautua tulevaisuuden tilanteeseen hyvin korkeatasoisen teknologian kautta, jotta me voisimme reagoida. Me emme tiedä, minkälaisia uhkia ja vihollisia voi olla, mutta tiettyjä uhkia ja vihollisia on olemassa, jotka ovat todennäköisiä. Nyt meidän täytyy kehittää kaikkein korkeatasoisimmat uutta mahdollista teknologiaa tulevaisuutta ajatellen. Uskon, että teemme tätä yhteistyössä ja me tiedämme, mihin suuntaan meidän tulee edetä kapasiteetien ja teknologioiden alalla. Ja eivät nämä uhat tule olemaan kymmenen vuoden päästä kovin erilaisia kuin nyt. Jos me ajattelemme tämän nyky tilanteen puutteita. Uskon, että puutteet olivat aivan samoja kuin ne olivat kymmenen vuotta sitten esimerkiksi äh, Jugoslavian kohdalla. En tässä äh, mene tähän Turkin presidentin kutsukysymykseen. Sitten liittyen kysymykseen, joka käsitteli ähm, yhdistynyttä kuningaskuntaa ja, ja EDAta. Uskon, että me voisimme olla tehokkaampia, jos emme jatkuvasti kävisi tällaista kinastelua niukoista resursseista. Kuitenkin meillä on ministerineuvosto ja me tarvitsemme siellä yksimielisyyttä. meillä on tietenkin kysymys, joka liittyy äh, EDN yleiseen talousarvioon, mutta meidän täytyy ottaa myöskin jäsenarvioiden tilanne huomioon toiminnassa. Tämä ei ole vain jotakin asiantuntija äh, toiminta, jota EDA harjoittaa, kyseessä on todellinen voimavaran yhdistyminen jakaminen. Nämä ovat nyt niitä päätöksiä, joita jäsenmaat tulevat tekemään toimijakseen. Ja me tarjoamme tiettyjä resurssejamme jäsenmaille RPS tai ilmatankkauksen kohdalla. Nyt luonnollisesti luvut ovat hyvin erilaisia. Kyseessä ei ole mikään 2 prosenttia ja kaikkein paras mahdollisuus olisi se, että jäsenmaat että nyt päätöksiä koulutuksen ja resurssien suhteen niiden ehdotusten pohjalta, joita me teemme. Minä en sanoisi, etteikö meidän talousarvomme ole tärkeä. Me voimme tehdä erityisiä päätöksiä jäsenmaiden antamien tietojen perusteella ja jäsenmaat voivat sitten tehdä omia päätöksiään EDAn tietoihin liittyen eri kapasiteettien kohdalla. Niin, ja sitten pooling and sharing. Vastaanko nyt kysymykseen kuitenkin? I think that uh, firstly, well, you can have a list of 300 niin, meillä voi olla Um, 300 hanketta lisätä tai jotakin. Kun minä tulin ideahan, minä tein itse aloitteen siitä, että jäsenmaat keskittyisivät vain muutamaan toimeen. Nyt tämä luku 11 tai 14 tai jotakin, ne ovat niitä hankkeita, joissa me suosittelemme äm, välitöntä toimintaa toteuttamiskelpoisuuden perusteella. Mitä jarrut? vaikuttavia tekijöitä meillä on. Kyseessä on ensinnäkin jäsenmaiden luottamus, ovatko ne valmiita tekemään yhteistyötä, aikataulut, onko aikataulu sen tyyppinen, että se voidaan hyväksyä, erityiskysymykset. Ja sitten kun jäsenmaat haluavat tietyn kapasiteetin saataville, sen tulee saatavilla tietyllä hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin jäsenmaa joutuu näitä asioita käsittelemään oman järjestelmänsä mukaisesti. Tässä voimavarojen yhteiskäyttö ja jakaminen on asia, jossa jäsenmaat haluavat vastauksen kaikkiin kysymyksiin, erityisesti ilman kuljetus, ilman tankkaus. Meillä on sellaisia ratkaisuja, jotka on validoitu, voimme sanoa jäsenmaille, että hanke on toteutettavissa, sillä ratkaisu on olemassa ja jäsenmaat voivat luottaa toisiinsa ja luottaa hankkeen toteutusmahdollisuuteen. Meillä on toinenkin este toiminnassa se, että monissa tapauksissa jäsenmaiden täytyy investoida. Investointi on vaikeaa, sillä jäsenmaat ovat toteuttamassa leikkauksia tai ne ovat tilanteessa, jossa ne ottavat vastaan kapasiteettia, jota on suunniteltu menneisyydessä. Eikä tällainen ole kaikkein paras mahdollinen hetki edes niille, joilla on resursseja aloittaa uusia ohjelmia. Tämän vuoksi me olemme keskittyneet niihin ohjelmiin, joissa ähm, toiminta, mahdollisuus, hetki oli realistinen. Sitten viimeinen asia on se, että meidän täytyy muutamien esimerkkien pohjalta pystyä ähm, vakuuttamaan kaikki. Nämä neljän esimerkkien tulee olla hyviä. Ja voin sanoa, että ministerit on helppo vakuuttaa poliittisella tasolla tulosten, aikaansaatujen tulosten pohjalta. Jos voin sanoa niin, koko koneisto, puolustusministerit ja muut tasot vakuuttuvat armeijat eivät ole jotakin, mitä olisi vuosisatojen kuluessa suunniteltu toimimaan yhteen, niin meidän tulee ponnistella, jotta saisimme todellisia onnistumisia aikaan. Kiitoksia. Palaan vielä kahteen kysymyksen Naton osalta ja haluan tehdä selväksi, että Afganistan NATO ei ole vetäytymässä Afganistanista, missä on luonne puut, muuttuu ja siitä keskustellaan huomenna ja ylihuomenna puolustusministerien kesken, jotka sitten sopivat uusista operaatioista, tukimissioista. Ja se liittyy koulutukseen, avunantoon ja neuvonantoon afganistanilaisille joukoille. Tästä vielä täytyy tehdä selkeät määritelmät, mutta tämä on osa tulevaa toimintaamme Afganistanissa. Sitten tarvitaan tietysti laajempaa käsitettä yhteistyöstä tietysti, joten tämä nyt ensin. Ja Afganistanin osalta operaatioiden tahti hidastuu. Kukaan nyt ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ehkä jotain strategisia yllätyksiä vielä tulee, mutta tämä on kuitenkin otettu huomioon. Ja tästä syystä NATO käynnisti tämän yhdistettyjen joukkojen hankkeen. Se on hyvin lupaava käsite. Meidän täytyy keskittyä siihen, että joukkojen toimivuus on mahdollisimman korkealla tasolla teknisesti ja koulutuksen puolelta. Meidän täytyy parantaa koulutusta, siitä on jo puhuttu, ja myöskin näitä harjoituksia. Ja me haluamme hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti harjoituksia, onko se sitten Naton alaisuudessa tai jonkun muun järjestön alaisuudessa. Me haluamme parantaa tätä yhteistyötä joukkojen välillä ja katsoa, että meillä on riittävästi teknologiaa ja teollisuuden toimintaa tällä alalla. Eli tämä on hyvin lupaavaa tulevaisuuden kannalta. Tämä ei koske pelkästään NATOa. Kun yhdistetään joukkoja, meidän täytyy yhdistää NATO EU-hun ja jäsenvaltioihin ja mahdollisimman moniin toimijoihin. Ja sitten tämä painopisteen siirtyminen Aasiaan. Siellä voimavarojen yhteiskäyttö ja jako otetaan myöskin huomioon. Ja Yhdysvaltojen kannalta voin sanoa, kun elän ja työskentelen Yhdysvalloissa tällä hetkellä, niin sanoin, että, sanoisin, että yhdysvaltalaisilla kumppaneilla on valtavia odotuksia Euroopan maiden suhteen. Niiden pitäisi olla enemmän turvallisuuden tuottajia kuin turvallisuus, turvallisuuden, turvallisuuspalveluiden käyttäjiä. Ja Euroopan maiden pitää olla halukkaita ja kiinnostuneita osaltaan rakentamaan kapasiteetteja yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, mutta todellakin pitää olla halua saada aikaan konkreettisia tuloksia näissä Naton toiminnoissa. Ja Yhdysvalloissa tästä on puhuttu paljon joka viikko. Olen yhteydessä tahoihin, jotka sanovat, että nyt Euroopan maiden on aika toimia. Ja nyt meillä on mahdollisuus toimia. Siihen pitää nyt tarttua ja ehkä sitten vuoden lopulla neuvosto voisi antaa hyvän merkin Yhdysvaltojen suuntaan näissä kysymyksissä. Kiitoksia, kenraali. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Alankomaiden edustajanhuoneen kollegat, jotka ovat saapuneet paikalle Alankomaiden edustajanhuoneen puolustusvaliokunnasta. Keskustelu on juuri käynnissä, kuten huomasitte, mutta tervetuloa ja Rova Ahno on teille monille varmaan tuttu. Ja sitten tässä on kenraali Palomeros, joka on Naton transformaatioesikunnan päällikkö. Ja me puhumme nyt kapasiteettikysymyksistä ja erityisesti sitten loppuvuoden neuvoston huippukokouksesta. Andrew haluaa vielä puheenvuoron ja minullakin on sitten pari kysymystä, mutta ensin Andrew. Aivan pieni kysymys koskien tätä valkoista kirjaa. Rouva Arno sanoi, että olisi hedelmällistä saada enemmän vaihtoa aikaan kansallisten puolustusstrategioiden arvioinnin alalla. Ja luonnollisesti aivan samaa mieltä. Uskotteko te, että tämä prosessi on jotakin, mitä voitaisiin tukea tuottamalla yhteinen malli puolustus- ja strategia-arvioinneille niin, että kaikki puolustusministerit tutkisivat samoja asioita samalla tavalla. Yhteisen metodin avulla. Ehkäpä tämä voitaisiin toteuttaa myöskin samalla hetkellä. Alors, deux questions. Eli kaksi kysymystä vielä toinen enemmän Ahnoille ja se liittyy PK-yrityksiin. Te mainitsitte ne puheenvuorossanne. Eli kuinka laajalti mielestänne tukipolitiikka PK-yrityksille puolustusalalla Euroopassa voisi edetä? Ja sitten menettelyistä, kun ajatellaan Euroopan puolustusviraston toimintaa ja siitä, miten edistetään – investointia pk-yrityksiin. Miten tässä on käynyt? Otammeko, ottavatko ne suoran yhteyttä teihin vai pitääkö mennä jäsenvaltioiden kautta vai millä tavalla tämä suhde on muotoutunut? Sehän on aika uusi asia, mutta kuitenkin se vaikuttaa lupaavalta. Ja sitten vähän poliittisempi kysymys. Kun ajatellaan älykästä puolustusta ja sitten voimavarojen yhteiskäyttöä ja jakamista, nyt kun ajatellaan hyvin tiukkaa budjettitilannetta, niin miten voidaan välttää se, että tietyt maat jäävät vähän pois tästä? Voisin nyt sanoa, että ne ovat pieniä maita, eivät välttämättä kooltaan, mutta kun ajatellaan niiden halukkuutta investoida. Ja huolimatta älykkäästä puolustuksesta ja yhteiskäytöstä ja jakamisesta, niin ollaanko nyt menossa siihen suuntaan, että jotkut maat jatkavat tätä toimintaa ja jotkut maat sitten taas jäävät pois lopullisesti näistä toimista, eivätkä enää halua olla mukana hankkeissa. Eli onko tällainen tendenssi keinotekoinen vai onko tämä todellinen vaara? En nyt halua nimetä näitä maita, mutta onko tämä vakava uhka Otanin ja EUn homogeenisyydelle näissä puolustuskysymyksissä. Kiitos. Um, thank you. Perhaps to begin with... Kiitoksia. Aloitanpa ensin edustaja Duffin ajatuksesta. Se, että meillä olisi niin paljon kuin mahdollista konvergenssia aikatauluissa, se olisi hyvä asia koska meillä on yksi eh, jäsenvaltio, joka julkaisee valkoisen kirjansa, toinen tekee väliaikaisarviointinsa ja niin poispäin, joten olisi kyllä todellista etua, jos eh, nämä aikataulut sopisivat paremmin yhteen. Kyllä me tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, se riippuu poliittisesta aikataulusta, eh, samoin kuin investointiohjelmat, mutta mitä enemmän me pystyisimme yhdistämään näitä aikatauluja, niin se on parempi. Sitten yhteen yhteinen malli, miksi ei? Mielestäni se olisi ideaalia, mitä tulee tehokkuuteen, mutta samanaikaisesti huomaan omassa työssäni, että teidän väliaikaisarviointinne tai valkoisen kirjanne malli riippuu hyvin paljon armeijan missiosta ja se on hyvin erilainen eri jäsenvaltioiden välillä. Hyvä olisi, jos olisi yhteisiä elementtejä, sitten pitäisi olla joustoa. Joissain valtioissa esimerkiksi merivoimien rooli on voimakkaampi tai ilmavoimien voim, rooli on täysin erilainen kuin jossain toisessa eh, jäsenvaltiossa. Voisi olla yhteisiä elementtejä sitten joustavuutta eh, kysymyksissä, jotka ovat eh, erityisiä jäsenvaltioille. Unohdin, kenraali Palomero mainitsi Yhdysvaltain merkityksen. Puolustusviraston vaikutus on aivan yksinkertainen. Suuri tuki kaikille sille, mitä teemme. Me olemme erittäin pieni, pieni virasto. Meillä on niin pieni virasto ja se budjetti, mm, joka meillä on, on heistä kiinnostava ja he tukevat sitä. Me saimme kutsun osallistua moninkeskisen Naton puolustusharjoituksiin. Ja tämä osoittaa kiinnostusta myös ilmatankkauksessa. Haluat, että me onnistumme. He olisivat aika kiukkuisia, jos emme onnistuisi. He tukevat Chicagoa ja he odottavat tulosta erityisesti seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. E, e, tukevat meitä, heillä on odotuksia, mutta jos odotuksiin ei vastata, niin se ei ehkä olisi hyväksi meille. Ja e, itse asiassa, kuten Pentagon itse sanoo, voisi olla vielä vaikeampi heidän saada budjettiinsa transatlanttista solidaarisuutta varten, jos me emme osoita minkäänlaista tahtoa ja mitään tuloksia. PK-yritykset. Me olemme aivan vakuuttuneita siitä, että tämä on erittäin tärkeä osa meidän teknologista ja teollisuuskapasiteettiamme. Ja tämä myöskin on selvää siinä, että kaikki jäsenmaat ovat täysin sitoutuneita – idean toimintaan. Me olemme ehdottaneet PK-yritysten kohdalla toimintasuunnitelmaa. Monet suunnitelman ehdotuksissa, ehdotuksista ovat itse asiassa kansallisen tason mallin perusteella syntyneet. Meillä on paljon toimia siis, joita olemme ehdottaneet, ja nämä ovat luonnollisesti aloitteita. Kyseessä eivät voi olla säännöt, vaan kyseessä ovat kannustimet, joita voitaisiin äh, tehdä, jotta tukisimme pk-yrityksiä teollisuussektorilla ja eri toimialoilla. PK-yrityksillä on myöskin hyvin paljon asiantuntijuutta ja olen täysin varma siitä, että olisi hyödyllistä keskittyä erityistoimialoihin. Tämän vuoksi me olemme erityisesti ehdottaneet kyberpuolustusta ja lennokkialaa nämä ovat sellaisia aloja, joilla pk-yritykset voivat olla huipputoimijoita ja erittäin tärkeitä. Eli me emme halua tässä keskittyä koko alan yleisesti ottaen, vaan valita tiettyjä pieniä osa-alueita, kuten kyberturvallisuus ja lennokit. Sitten menettelytapa meillä on suhteita järjestöihin, ja meidän täytyy varmistua siitä, että järjestöt, jotka toimivat kuten toimivat ja edustavat esimerkiksi teollisuutta. Saavat kaikki mahdolliset toimintamahdollisuudet tehdä yhteistyötä pk-yritysten kanssa. Me tarkastelemme pk-yrityksiä ja tarkastelemme kaikkia niitä järjestöjä, jotka yhdistävät eri jäsenmaita ja me todellakin kaikkia mahdollisia tahoja tässä pyrimme löytämään, jotta voisimme tukea Olipa kyse sitten Berniini, Lonto, Pariisi, eri näyttelyt, messut, valtavat tapahtumat. Systemaattisesti me aina kaikissa messutapahtumissa olemme yhteyksissä pk-yrityksiin. Ja rakennerahastoihin liittyen me toimimme niin, että pyrimme auttamaan erilaisia puolustusalan toimijoita ja jäsenmaita saamaan mahdollisimman paljon etua rakennerahastoista. Me olemme rahoittaneet tutkimuksen, joka keskittyy siihen, minkälaisia kriteerejä, menettelyjä, valintamenettelyjä, menettelyjä on olemassa ja me olemme luoneet työpajan ja olemme yhteyksissä kaikkiin jäsenmaihin, että voisimme auttaa toimijoita ja erityisesti löytää pk-yrityksille mahdollisuudet käyttää hyväkseen rakennerahastojen tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä COSME on esimerkiksi erityislinkki pk-yritykselle. Meillä on myöskin PK-yrityslähettiläitä. Me käymme todellakin yhteistyötä käsikädessä yritysten kanssa. Meillä on verkosto, joka kattaa kaikki pk-yritykset me pyrimme käyttämään mahdollisuuksia erittäin hyvin hyödyksemme, että voisimme tiedottaa PK-yrityksille. Ne eivät useinkaan pidä siitä, että puhutaan puolustuksesta. Ne mieluummin puhuvat turvallisuudesta, sillä heidän toimialansa on laajempi kuin pelkkä puolustus. Liittyen pieniin jäsenmaihin ja toiminnan ulkopuolelle jättäytymisen riskiin liittyen. Tässä minun tunteeni ehkä hiukan laajempi. Minun tunteeni on se, että pienet, ainakin toiminnaltaan pienet maat ovat täysin mukana pelissä. Tämän sanon jo liittyen aikaisempaan puheenvuorooni. Ja sanon sen nyt uudelleen vielä vakuuttuneemmin. Eurooppalaiset virastot ovat huomannut, että pienet jäsenmaat ovat erittäin kiinnostuneet tästä yhteistyöstä. Se on niille erittäin tärkeää ja uskon, että toimintaan osallistuminen on pienille maille itse asiassa erittäin hyvä uutinen. Ja tässä on edelleen varaa parantaa. Varaa parantaa on suurten maiden kohdalla. Uskon, että suuret maat ovat katalysaattorin roolissa, niiden täytyy toimia, toiminta toimintaa tulee parantaa tietyllä tavalla. Sitten tässä oli luonnollisesti myöskin budjettiin liittyvä kysymys tietyt pienet maat kasvattavat budjettiaan. Luonnollisesti tämähän lähtee melko pienestä summasta, mutta budjetti, budjetit kehittyvät ja uskon, että tietyissä pienissä maissa kehityskulku on positiivista. Meidän täytyy auttaa niitä ja osoittaa, että äm, puolustusalalla hyötyjä voidaan saada aikaan. Ja täytyy ottaa huomioon kaikki erilaiset intressit, ei vain suurten maiden intressit. Ja myöskin kaikki mahdolliset hyödyt, teollisuuden tarjoamat strategiset hyödyt ja mahdollisuus auttaa pk-yrityksiä tässä. Jälleen kerran pienten jäsenmaiden täytyy nauttia myöskin koulutustuesta. Ja mielestäni pienet ja keskisuuret maat ovat enemmänkin niitä, joilta olen kuullut viestin, että he haluavat enemmän yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, yhteistyötä. Nämä pienet maat haluavat näyttää, että sotilaallisella kapasiteetilla yhteistyöllä on tärkeä rooli esimerkiksi sitoutumattomille maille. Ja ilman yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistyötä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, ei ole mitään puitteistoa. Mielestäni yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka on elävää, joka toimii, on erittäin tärkeä elementti tietyille pienille maille, jotta ne voisivat osoittaa, että niiden puolustusbudjetti on perusteltavissa. I would like to stress that, uh... Haluaisin korostaa vielä, en nyt ole eri mieltä, mutta Monissa käymissä maissa Naton tavoitteet ovat kaikkein tärkeimpiä puolustusbudjetissa. Tämä tulee muuttumaan, mutta tällä hetkellä nämä maat ovat sitoutuneita Naton kapasiteetteihin, mutta tätä pitäisi koordinoida ja tästähän jo puhuttiin. Eli tällainen prosessi on käynnissä. Meillä on yhteisiä näkemyksiä tulevaisuudesta, ja tämä Naton prosessi on hyvä esimerkki siitä, että valtiot määrittelevät omat tavoitteensa, sitten käydään yhteiskeskustelua monenkeskeisesti, ja sitten meillä on tasapainoinen näkymys siitä, mitä voidaan saavuttaa, mikä on kohtuuhintaista, mikä jäsenvaltio voi hoitaa mitäkin tehtävää. Eli tämä prosessi on jatkuva. Mutta meillä on jo tuloksia ja tämä esitellään sitten huomenna puolustusministereille. Sitten pienemmistä maista. Meillä on monia hyviä yhteistyöesimerkkejä. Tunnen parhaiten valtiamaiden ilmapuolustuksen Naton valtiot hoitavat sitä rotaatiojärjestelmässä. Ja Baltian maiden ei näin ollen tarvitse investoida omiin hävittäjiin, mutta kuitenkin siellä on kehitetty omaa valvonta- ja komentokapasiteettia, eli siellä on parannettu oman ilmatilan valvontaa käyttämällä Naton hävittäjiä. Eli kyse on älykkäästä puolustuksesta. Eli tämä oli tällainen hanke ennen kuin älykkäästä puolustuksesta kunnolla puhuttiin. Ja kun käyn näissä maissa, minusta tuntuu, että siellä halutaan tällaista enemmän, mikäli pystymme määrittelemään yhteisiä etuja. Näissä maissa katsotaan, että tämä on niiden etujen mukaista olla mukana yhteistyössä, mutta tämä ei ole helppoa, siihen menee aikaa. Meidän pitää olla kärsivällisiä, eikä tämä kaikki tule ihan itsestään, kunhan tähän liittyy monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka ovat aika monimutkaisia, mutta se on kuitenkin mahdollista toteuttaa. Ja yhä paremmin ymmärretään, että on parempi erikoistua kuin se, että menettää kapasiteettiaan. Joskus myös suurissa maissa kapasiteettia menetetään, koska siellä ei ole pystytty ylläpitämään niitä. Eli täytyy katsoa vähän älykkäämpää lähestymistapaa tähän erikoistumiskysymykseen. Se voidaan tehdä aluetasolla. Useimmiten se on kaikkein tehokkainta, mutta saattaa olla myöskin muita yhteyksiä eri maiden välillä, joiden avulla voidaan määritellä omia näkemyksiä. Ja uskon, että lähitulevaisuudessa on yhä enemmän tämän tyyppistä yhteistyötä, enkä yllättyisi, jos olisi yhteistyötä hyvin paljon tällä alalla lähitulevaisuudessa. Äh, Monsieur Van Baren, Sitten Van Baren, haluaisi lisätä jotain? I would like to say... Minä haluaisin sanoa, että jos haluaa tehdä harjoittaa yhteiskäyttöä ja jakamista. Sitä täytyy olla jotain, mitä yhteiskäyttää ja jakaa. Me kaikki leikkaamme. Yhdistynyt kuningaskunta leikkaa paljon ja muutkin Euroopan maat leikkaavat. Joten jos haluaa yhteiskäyttää ja jakaa, niin silloin Euroopan unionin on kysyttävä, että halutaanko investoida kovaan valtaan vai pehmeään valtaan. Äh, ja haluataanko äh, globaalista tällaista tehtävänjakoa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä vai sanotaanko, että äh, jos tulee todellinen ongelma, niin joko Yhdysvallat tai Ranska tai Iso-Britannia puuttuu asioihin ja jos on rauhaa turvattava, niin, niin sitten me teemme sen. Tämä ei ehkä ole helppoa, mutta meillä pitäisi olla tällainen kovan ja pehmeän vallan strategia, eikö niin? Just If I understood her... Jos nyt ymmärsin oikein, niin sataprosenttisesti olen samaa mieltä kanssanne. Yhdysvaltojen viesti on, että teidän täytyy pystyä tekemään sellaisia asioita kuin Libya itse. Se on tätä kovaa valtaa. Meidän pitää Eurooppaa pystyä tekemään se itse, ehkä joidenkin suurten jäsenvaltioiden kanssa, joilla on jonkinlaista strategista kokemusta, jota pienemmät jäsenvaltiot eivät pysty, mutta elleivät suuret jäsenvaltiot halua tehdä sitä, mitä amerikkalaiset Natossa, eli tuoda 80 prosenttia, niin silloin heidän täytyy toimia tällä tavoin katalysaattorina pienten jäsenvaltioiden kanssa, mutta kaikkien jäsenvaltioiden osallistuva ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän pitäisi olla samaa mieltä siitä, että tätä äh, hard poweria valta tarvitaan. Kuitenkin linja EUn ja Naton välillä tässä on ilmeisesti samaa äh, äh, Naton edustaja keskustelussa teidän kanssa sanoi, että pehmeä valta ei ole valtaa laisinkaan. Kyllä Euroopalla täytyy olla kyky tähän kovaan valtaan. Is, uh, perhaps voisin tässä sanoa, että Euroopan unioni ehkäpä kaikkein parhaissa roolissa se voi kovan ja pehmeän voiman kaikkein parhaiten yhdistää ja mielestäni, ainakin omasta mielestämme me tarvitsimme näitä molempia voimia maailmassa, jossa elämä tässä on erittäin tärkeä näkökulma tulevaisuutta ajatellen. Meidän täytyy pyrkiä luomaan tällainen tasapainoyhdistelmä, joka on sekä tehokas että kustannustehokas, nämä kaksi muotoa, jotka yhdistyvät toisiinsa. Emme voi erottella tässä pehmeää ja kovaa voimaa. Meillä on esimerkiksi kyberala, joka on enemmänkin virtuaalinen ala. Moni euh, no niin, kiitoksia. Nyt päätämme kokouksen ensimmäisen osion. Kiitoksia kenraali tästä ensivierailusta. Varmasti tämä ei jäänyt viimeiseksi jos vain aikataulu sen sallii. Meidän ovemme ovat avoimet ja Claude France Arnois on jo meille tuttu ja totta kai hänkin on edelleen tervetullut tänne. Vuoden 2014 alku ja neuvosto on sitten hetki, jolloin katsotaan millaisia konkreettisia tuloksia saadaan. Ja sitten varmaan voimme kaikki olla hyvin optimistisia ja parlamentilla tietysti on myöskin keskeinen rooli siinä, että yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa vauhditetaan. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ja nyt jatkamme sitten keskustelua Alankomaiden kollegoiden kanssa. Pidämme pienen tauon, hyvästelemme vieraamme ja sen jälkeen jatkamme kokousta. Bien, chers collègues, on, nous reprenons. No niin, kollegat, jatkamme kokousta hyvin epämuodollisella tavalla. Eli toivotan jälleen tervetulleeksi Alankomaiden edustajan huoneen puolustusvaliokunnan valtuuskunnan. Ehkä te voisitte pikemminkin nyt kertoa meille vähän, miten te olette miettineet painopistealueita omassa parlamentissanne liittyen puolustuskysymyksiin. Voin nyt lyhyesti kertoa vähän, mitä työtä tässä alivaliokunnassa on tehty. Tämä on siis edelleen alivaliokunta Euroopan parlamentissa. tämän ulkoasianvaliokunnan alainen valiokunta ja ehkä puhe, valiokunnan puheenjohtaja Brock tulee ehkä myöhään myöhässä paikalla. Alivaliokunnan ensimmäinen tehtävä on parlamentaarinen valvonta. Eli valvonta, mitä tulee operaatioihin, joita EU toteuttaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan nimissä. Täällä on paikalla Pasku Van Baalen, jonka tunnette hyvin, Andrew Duff ja minä itse. Ja me käymme säännöllisesti niillä paikoilla, joilla EU toimii. Oli kyse sitten merirosvouden vastaisesta toiminnasta tai Malista tai Kosovosta, Georgiasta. Hiljattain Paskun kanssa kävimme Malissa ja Nigerissä. Me katsomme myöskin, miten vastuuhenkilöt ovat toimineet. Eli tämä on meidän tärkein tehtävämme. Sitten me käymme täällä myöskin keskustelua. Se ei välttämättä johda päätöksiin, koska meillä ei ole etuoikeuksia näissä kysymyksissä, mutta me järjestämme kysymyksiä, kuten tänäänkin olette huomanneet, tärkeistä aiheista, jotka liittyvät kapasiteetteihin, EUn toimintaan ja Naton toimintaan. Tänä vuonna erityisesti meidän täytyy katsoa joulukuun huippukokousta ja haluaisimme toteuttaa tiettyjä ehdotuksia. Sitten me alivaliokunnassa laadimme vuosittain vuosikertomuksen syksyllä, joka liittyy yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tilanteeseen. Siinä on paljon faktoja näistä toimista, mutta siinä on myöskin sitten kritiikkiä ja katsottu, millä tavalla voidaan parantaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Ulkoasianvaliokunnassa myöskin työstetään budjettikysymyksiä, koska yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan budjetti on nyt budjetti, jonka, jossa parlamentti on mukana yhteispäätösmenettelyssä – ja sitten nämä siviilitoimet, joita tämän politiikan puitteissa toteutetaan, vaativat, että parlamentti hyväksyy nämä budjetit. Haluan tämän täsmentää, koska kun puhumme kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, niin ranskalaisena nyt sanon, en nyt halua mitenkään arvioida tässä Alankomaiden parlamenttia, koska en sitä tunne, mutta parlament, Ranskan parlamentissa on todettu, miten kansallisten parlamenttien kollegat eivät ymmärrä, mikä ero on siviili- ja sotilastoimien välillä. Ne kaikki kuuluvat tähän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ja sitten, kun ajatellaan näitä siviilitoimia, niin budjetti on eurooppalainen budjetti. Ja jäsenvaltiot taas rahoittavat näitä sotilastoimia, mutta siviilitoimet rahoitetaan Euroopan budjetista. Eli tällä tavalla Euroopan parlamentilla on tässä etuoikeus ja tästä ei aina tiedetä kansallisissa parlamenteissa. Ja silloin kun sitä tiedetään, niin sitä arvostellaan. Ja tämä koskee usein niin sanotusti suuria maita. Niin Andrew varmaan tietää tästä, mikä on esimerkiksi ranskalaisten ja brittien kanta kansallisissa, kansallisissa parlamenteissa, niin siellä hyvin voimakkaasti kritisoidaan Euroopan parlamenttiin toimivaltuuksia näissä kysymyksissä. Eli tässä nyt tämä konteksti, jossa teemme alivaliokunnassa työtä. Täällä on 32 jäsentä, mutta mä hyvin harvoin täällä kaikki jäsenet ovat paikoilla, niin kuin kansallisissakin parlamenteissa, koska kollegoilla on paljon muitakin tehtäviä. Mutta täällä nyt on ahkeria ja päteviä kollegoita. Ja kansallisissa parlamenteissa aikaisemmin moni kollegoista on toiminut näissä asioissa. Ja Pasku oli aikaisemmin puolustusministeri Romaniassa. Ja hänen ansiostaan Romania liittyi NATOon. Eli täällä on hyvin kokeneita kollegoita tässä alivaliokunnassa. Vaikka meillä on vähän valtuuksia, niin täällä on kuitenkin päteviä kollegoita. Eli tässä pieni alustus toiminnastamme. Ja nyt sitten puheenjohtajakollegat, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia, kiitoksia herra Donjon. Kiitoksia teidän hyvän tahtoisuudestanne tänään. Jatkan nyt englanniksi. Tämä on varmaankin helpompaa ainakin äh, hollantia puhujille, osallistujille tänään. Paljon kiitoksia tästä lämpimästä tervetuloa toivotuksesta. Ähm, nyt äh, Hollannin puolustusasian valiokunta vierailee Brysselissä ja pyrimme äh, käymään kaikissa mahdollisissa kahdenvälisissä kokouksissa meillä on, kuten tiedätte, monia belgialaisten naapureiden kanssa yhteisesti toteutettavia projekteja. Luonnollisesti vierailemme myöskin. Tänä aamuna aloitimme Vimonin myötä kokoussarjan. Hän on pääsihteeristön edustaja ja on aina ollut erittäin kiinnostunut ulkosuhdehallinnon asioista Euroopan unionissa. Ja tänään oli aivan luonnollista, että me päättäisimme tämän päivän tapahtumat Euroopan parlamenttiin viimeisimpänä, mutta ei vähempänä. Andrew Duff tietää, kuinka tyytyväinen olen siitä, että olemme täällä veljinä kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin edustajat ja varmastikin jaatte tämän tunteen minun kanssani. Täällä on neljä kollegaa tänään. Kaksi on liberaalipuolueesta, von Ballenin puolueesta. Frag ähm, ja Bergmos, molemmat edustaivat äh, VVD-koalitiopuoluetta. Sitten edustaja Eising, joka on sosiaalidemokraattisesta puolueesta. Ja viimeisenä, mutta ei vähempinä, vähempänä edustaja Hachi liberaalidemokraateista. Valitettavasti hänen täytyy poistua seuraavien 50 minuutin aikana, mutta hän on tehnyt parhaansa, jotta voisi olla niin pitkään kuin mahdollista seuranamme tänään. Tämä on erittäin hieno hetki kokouksellemme. Joulukuun neuvoston kokouksen valmistelussa kaikki parlamentit, kaikki jäsenmaat jakavat yhteisen tavoitteen. Tarkoituksena löytää tapoja tehdä yhteistyötä välillä. On todettu, että ainut asia, joka on yhteistä, josta ei voida väitellä, on se, että kaikki kärsivät niukkuusohjelmista, joita kaikki toteuttavat omissa jäsenmaissamme. Luonnollisesti tämä vaikuttaa budjettiin. Nämä säästöohjelmat ovat luonnollisesti yksi moottori korostetun yhteistyön takana ja me haluaisimme käydä keskustelua teidän kanssanne siitä, kuinka Euroopan parlamentti tarkastelee näitä asioita. Me tiedämme, että voimavarojen yhdistys yhteiskäyttö ja jakaminen on asia, jonka suhteen Euroopan parlamentti on kaikkein progressiivisimpia parlamentteja liittyen asioihin, joita voimme tehdä yhdessä. Luonnollisesti tämä liittyy myöskin riippumattomuuteen. Tämä on aina eurooppalaista yhteistyötä, mutta uskon, että 180 miljardin euron jotka me yhdessä käytämme Euroopan unionissa, tulisi riittää siihen, että meillä olisi että saisimme yhteistyön alalla hiukan enemmän takaisin rahoista, back for back, kun sanotaan. Meillä on paljon mielenkiintoista keskustelua varmastikin tulossa tässä valiokunnan kanssa tänään Brysselissä, joten annan nyt teille puheenvuoron takaisin. Voimme siirtyä tähän neuvoston joulukuisen kokoukseen. Valmistelun kiitoksia. Kiitos teille ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Elva Brok on saapunut paikalle. <laughs> Tervetuloa. Äh, hei Elmar, on mukava nähdä sinua jälleen. Jätsinän. Niin, sydämelliset kiitokset. Äh, onko englantia vai voinko puhua saksaa? Mm, no kun minua ei enää muutenkaan ymmärrä ja ranskaksi ei ollenkaan. Olen iloinen, että voin täällä nyt kertoa kommenttejani ja olen iloinen, että en valmistellessamme joulukuun huippukokousta voimme vahvistaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyötä niin, että joulukuussa saamme sitten tiedot siitä, miltä pohjalta jatketaan. Varmaan äh, kokemus on otettava huomioon, mutta myös kysymykset, jotka liittyvät poliittiseen ähm, halukkuuteen. Jos katson tätä, mitä liittyy aseiden vienteen, että tämä on de facto uudelleen nationalisoitu ja Ranskan ja Iso-Britannian veto-oikeus, niin tällä on puolustuspoliittinen komponiteetti ja Venäjän reaktio, sen pidän alibina siitä, sanoa, että nyt lähetämme Syyriaan myös taistelukoneita, niin meillä ei tällä tavoin ole mahdollisuutta viedä eteenpäin rauhanprosessia. Meidän pitäisi todellakin pohtia, miten meidän tulisi yhdessä toimia, jotta meidän äänemme kuultaisiin. Emmekä saisi tärkeissä asioissa olla erimielisiä, koska silloin veisimme vaikutusvaltamme, koska Euroopan vaikutusvalta riippuu sen valtioiden summasta, ja tämä ei ilmeisesti aina ole selvää, ja erityisesti kun puhutaan taistelujoukoista ja rakenteellisesta yhteistyöstä, ja miten tätä voidaan viedä eteenpäin, miten sitä voidaan rahoittaa, ja myöskin miten voimme tehdä hankintojen kohdalla yhteistyötä. Me Olemme nähneet viime päivinä tässä kehityssuuntaisia, jotka liittyvät Saksan hankintavirastoon, ja minulla on sellainen vaikutelma, että siitä ei ole mitään hyötyä, ei Saksalla eikä muillekaan valtioilla, että tietyt virkamiehet istuvat paikoillaan ja jumittamisellaan aiheuttavat kustannuksia, jotka edistä mitään, ja tällaiset vanhat rakenteet, niitä meillä on kaikissa valtioissa, ja niitä pitäisi purkaa myös kustannusten näkökulmasta se olisi tärkeää. Siksi on tärkeää tämä parempi työnjako puolustuspolitiikan saralla. Kysymykset, jotka liittyvät hankintoihin, työnjakoon, mutta eh, nämä ehdotukset tulevat varmaankin ennemminkin kansallisilta parlamenteilta ja kansallisten parlamenttien budjettivaliokunnilta, jotka tulevat asiaa tarkastelemaan lähemmin ja haluavat sitten synergiaetuja ja tehokkuutta ja vähentää kustannuksia ja siksi katsovat, että miten voimme eh, toimintaamme tehostaa. Olisi myös mielenkiintoista tietää, mikä on tilanne kahdenvälisillä ja monenvälisillä joukoilla. Minä tulen Westfalenista ja tiedän, että Münsterissä ähm, on meillä yhteiset joukot, joilla on vaihtuva äh, komentaja. Ja tämä on hieno idea, mutta mutta myös heikkouksia eh, näissä asioissa voitaisiin vahvistaa. Saksassa on tämä ongelma liittyen eh, parlamentin mm, eh, oikeuksiin päättää joukkojen lähettämisestä ja silloin kahdenvälisten ja monenvälisten joukkojen käyttö vaikeutuu koska meillä on tämä yhteistyöongelma eurokoorissa ja yhteistyössä, joka meillä on Tanskan kanssa. Ja muitakin tällaisia kahdenvälisiä ja monenvälisiä yhteistyösopimuksia on. Ja niitä pitäisi viedä eteenpäin, se olisi yhteisen edun mukaista. Siksi olen iloinen siitä, että meillä on tänä päivänä mahdollisuus tähän keskusteluun. Kiitoksia. Elmar. Kiitoksia Elmar. Pasku halusi puheenvuoron. Thank you very much along the same line. Paljon kiitoksia näillä samoilla linjoilla. Jos me keskustelemme voimavarojen yhdistämisestä ja jakamisesta, tämä tarkoittaa sitä, että me luomme yhteisiä resursseja ja niitä käytetään ja kahden maan täytyy keskenään sopia resurssien käyttämisestä. Kahteen parlamenttiin täytyy vedota, kun niitä resursseja halutaan käyttää. Tämän vuoksi mielestäni meidän tulisi kahden tai monen välistä yhteistyötä parantaa. Tällaisen yhdistymisen täytyy tapahtua parlamentaarisella tasolla, jos ajatellaan esimerkiksi taistelujoukkoja. Tämähän liittyy niidenkin käyttöön. Jos on vaikka kolme maata, jotka osallistuvat toimintaan, kaikkien kolmen parlamentin täytyy hyväksyä toiminta tässä mielessä meidän tulisi kiinnittää huomiota enemmän tähän asiaan, ei vain Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisiin suhteisiin, vaan kansallisten parlamenttien itsensä väliseen suhteeseen. Riippuen voimavarojen yhdistämisen ja jakamisen luonteesta, niiden täytyy tehdä enemmän lähempää yhteistyötä. Esimerkiksi haluatko belgialaiset tehdä läheisempää yhteistyötä toisten tiettyjen maiden kanssa ja entäpä sitten ne, jotka eivät tähän pooling and sharingin liity? Back to Andrew. Uh- Kiitoksia. Aluksi haluaisin todeta, että on hienoa, että olette täällä. Meillä pitäisi olla paljon enemmän vuoropuhelua kansallisten puolustusvaliokuntien välillä. Minunkin täytyy lähteä hiukan ennen kuutta, ikävä kyllä, mutta haluaisin kysyä Syyrian kriisistä ja neuvoston päätöksestä luopua aseiden vientikiellosta. Mikä on Alankomaiden edustajan huoneen kanta? Kuultiinko teitä – ennen, ennen kuin puolustusministerinne teki tämän päätöksen? Ja mitä aiotte tehdä nyt, kun päätös on tehty? Eli millä tavalla seurataan sitten tämän tilanteen kehittymistä? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän ehkä jakaa nämä eri kysymykset valiokunnan jäsenten kesken ja minä vastaan tähän äh, Andrew Duffin kysymykseen Syyrian kriisistä itse. Elmar Brock viittasi tähän yhteistyöhön Saksan kanssa ja Saksan menettelyyn tähän Parlamentsvorbehaltiin parlamentin Ähm, oikeuteen. Meillä on vähän samanlainen menettelytapa. Nyt haluaisin pyytää edustaja Äissikiä, joka on tätä asiaa käsitellyt, tätä menettelytapaa sitten muutaman kerran jo vastaavan tähän kysymykseen. Ehkä hän voisi myös sanoa sana sen tästä viimeisimmästä yhteisymmärrysmuistiosta, jonka meidän puolustusministeri ja teidän puolustusministerinne allekirjoittivat vain viikko sitten ja liittyen ehkä myös Patriottien käytöstä Turkissa, koska osittain tämä muistio liittyy siihen. Sitten pyytäisin, että herra Fäyk kertoisi enemmän tästä ähm, voimavarojen yhteiskäytöstä äh, vastaamaan edustaja Paskulle ja myöskin EU-taistelujoukoista ähm, koska tämä oli eräs asia, josta puhuttiin tänä aamuna. Ja sitten myöskin Belgian esimerkistä ja siitä, mitä me teemme yhdessä, niin äh, Ehkä edustaja Bergens voi vastata siihen. Olkaa hyvä. To be here, so... Kiitoksia oikein paljon. Hyvä olla täällä. Tästä kutsusta on hyvä olla täällä ja on myös hyvä nähdä herra Van Balen. Täällä hänet tunnetaan parlamentissamme. Kyllä hän on täällä vielä. Hän on joukossamme. Ja me erittäin iloisia tavata se. Mehän me kaikki oikein ylpeitä Rafan Baalinista ja muistakin edustajista Euroopan parlamentissamme. Haluaisin antaa muutaman vastausta. Niin itse asiassa me keskustelimme tänään joidenkin Belgian parlamentin kollegojen kanssa menettelytavoista, kun on kyse missioista. Ja tähän menee aina hyvin paljon aikaa, se riippuu perustuslaista. Ja meidän perustuslaimme sanoo, että parlamentti tarvittiin, täytyy saada tietoa äh, hallituksilta, mutta hallitus ei tarvitse kyllä äh, hyväksyntää tai hylkäystä äh, parlamentilta. Tämä on täysin eri tava, tilanne kuin Saksassa. Tämä liittyy historiaan ja pitkiin keskusteluihin parlamentissa ja perustuslakiinne. Ja keskustelimme tästä Belgian kollegojen kanssa tänään intensiivisesti ja saimme tietää ja myöskin puheenjohtajamme herra Tempuruke kysyi, että miksi me yritä yhdessä mm, joidenkin valtioiden kanssa selvittää, mitä menettelytapoja liittyy näihin missioihin. Jossain valtiossa kestää hyvin kauan päättää. Esimerkiksi Alankomaissa parlamentissa on 11 puoluetta, se ei ole kovinkaan helppoa. Se tarkoittaa, että kestää kauan ennen kuin päätämme asioita. Belgiassa tilanne on hyvin e, erilainen. Belgiassa päätettiin Libyasta noin vain mutta kaksi kolmasosaa parlamentista on, on hallituskoalitiosta. Tämä on tietenkin eri asia. Sitä haluaisin vastata edustaja Baskulle. Tärkeää on tämä vuoropuhelu parlamenttien välillä. Me aloitamme tänään. Aiomme tavata Belgian kollegamme lokakuussa tai ehkä jo ennen sitä, koska Eurooppa-neuvoston kokous joulukuussa on meille kaikille erittäin tärkeä. Meidän täytyy mm, kirjoittaa lausunto täällä Alankomaiden parlamentissa, mutta myös yhdessä muiden parlamenttien kanssa, koska ähm, älykäs puolustus, yhteiskäyttö ja jakaminen, nämä ovat kaikki asioita, joita olemme käsitelleet jo joidenkin vuosien ajan, joten meidän pitäisi edetä tässä yhdessä puolustusviraston kanssa. Olisi paljon muutakin sanottavaa vielä, mutta päätän puheenvuoroni tähän. Niin, tämä yhteisymmärrysmuisti yhteisymmärrysmuistio, varmaan tiedätte tästä, herra Brock. Viime tiistaina puolustusministeri allekirjoitti tällaisen kirjeen neljästä hankkeesta yhdessä Saksan kanssa. tässä on kyse patrioteista Turkissa, sukellusveneistä ja sitten yhteistyöstä Münsterissä, mm, joten teemme yhteistyötä muiden valtioiden kanssa, mutta on enemmän tehtävää. Voimme vielä jakaa enemmän kahdenvälisesti ja monenvälisesti. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa olla täällä tänään. Olemme käyneet monia keskusteluja tänään. Myöskin Alankomaiden Saksan yhteisiin joukkojen liittyen. Ja olemme myöskin nähneet, että Euroopan unionin tiettyjä välineitä ei ole koskaan käytetty. Olemme tarkastelleet ratkaisuja tähän ongelmaan. Joko niitä tulee käyttää tai sitten ne menetetään, kuten sanotaan. Meillä on kansalliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvä ongelma ja politiikan monimutkaisuuteen liittyvä ongelma. Tämä monimutkaiseen poliittiseen tilanteeseen liittyvä ongelma liittyy tilanteisiin, jossa monet jäsenmaat ovat mukana. Ja Alankomaiden ja Saksan välisessä yhteistoiminnassa on vain kaksi jäsenmaata, jossa tapauksessa vain kahden parlamentin tulee tehdä päätös. Tämä on helpompaa kuin tilanteessa, jossa 27 jäsenmaan parlamentin tulee tehdä päätös mutta keskustelu liittyen Euroopan unionin joukkoihin liittyy ehkä enemmänkin puheenjohtajan asiantuntemukseen. Tämä on Euroopan unionin politiikka ja minulla on myöskin siihen liittyvä kysymys. Meillä on myöskin oma kantamme asiaan liittyen. Euroopan unionin taistelujoukkojen tulevaisuus mielestämme on jotakin, missä me tarvitsemme neljään kysymykseen vastauksen. Ensimmäinen liittyy rahoitukseen. Kuka maksaa kulut, jos tätä välinettä käytetään? Jos Euroopan unionin taistelujoukkoja käytetään, tämä on kaikkien 27 jäsenmaan intressejä, intresseihin vaikuttava asia. Kuka maksaa kulut? Toinen kysymys on se, mitä Euroopan unionin taistelujoukot ovat. Ovatko ne vain maajoukkoja vai onko meillä myöskin merivoimia tai ilmavoimia? Tämä on toinen asia, josta tulisi keskustella. Ja kolmas asia liittyy joustavuuteen. Onko meillä moduuleja, moduuleja, joita voidaan käyttää ilman, että me ottaisimme käyttöön taistelujoukot kokonaisuudessa? Voimmeko käyttää vain osaa joukoista? Ja viimeinen kysymys Mielestäni Euroopan unionin taistelujoukot ovat hyödyllisiä vain, koska opimme jotakin niistä. Opimme, kuinka tehdä yhteistyötä, tehdä yhteistyötä maina ja Euroopan unionin jäseninä, mutta voimme parlamentissa myöskin keskustella siitä, kun tämä kylliksi. Kiitoksia puheenjohtaja. The, uh, the last issue with the, um... Ehkä tämä viimeinen asia, eli kahdenväliset yhteydet Belgiaan, niin ehkä edustama voi siitä kertoa jotain. Kiitoksia. Puolustuskysymyksissä poliitikot miettivät, miksi tehdään jotain ja mitä tehdään. Poliitikkona meidän joukkomme jo toimivat. Ja tässä tapauksessa mielestäni hyvin paljon asioita jo tapahtuu. Ja poliitikot vielä keskustelevat siitä, miten toimitaan miten teemme yhteistyötä, miten säännöt muotoutuvat. Ja se on kyllä poikkeuksellista. Eli minun esimerkkini omalta alueeltani olemme tehneet yhteistyötä Belgian laivaston kanssa ja ne ovat nyt niin tiiviissä yhteistyössä jokaisessa suhteessa ja meillä on belgialaisia naapureita, jotka tekevät yhteistyötä laivastossa ja jotka osan muuttunut Ostenden ja on selvää, että kahden välinen yhteistyö toimii erittäin hyvin jokaisella tasolla. Meidän täytyy vain edetä, eli meidän pitäisi puhua vähemmän ja tehdä enemmän. Ehkä nyt täytyy unohtaa vähän näitä keskusteluita, vaan, ja meidän pitää ryhtyä toimintaan. Me Olemme analysoineet, millä tavalla lainsäädäntö toimii kussakin maassa, ja sitten niitä on yhdistetty. Mutta tämä jo toteutuu, ja se on kaikkein hienoin osa tätä. Uh, especially with the, um... Ja voin lisätä vielä, että laivastokysymyksissä me olemme yhdistäneet myöskin komentorakenteet Belgian kanssa. Eli se on hyvin integroitu versio laivastoyhteistyöstä. Sitten Jaffin kysymys. Tietysti Syyria-kysymys on nyt hyvin ajankohtainen. Omassa parlamentissamme puolustusministeri itse asiassa ei kerro meille siitä, mitä tapahtuu, vaan ulkoministeri johtaa näitä kysymyksiä. Emme ole tyytyväisiä ja yleisesti parlamentissa ei oltu tyytyväisiä siihen, että aseiden vientikielto poistettiin, koska se on nyt käynnistänyt hyvin vaarallisia kehityssuuntia. Eli venäläiset ovat tehneet ikävän päätöksen ja Venäjä toimittaa nyt enemmän aseita kuin aikaisemmin nyt hetkellä. jolloin olimme saaneet Syyrian valtuuskunnalta hyväksynnän sille, että valtuuskunta tulisi Geneven neuvottelemaan. No nyt ei ole enää paljon liikkumavaraa heille, eikä myöskään oppositiolle, joka nyt on hajoamassa. Silloin kun tästä asevientikielosta luovuttiin, niin saimme kuulla, että oppositio alkoi hajota, mikä on ikävää. Eli tässä on toimittu liian myöhään ja tehty liian vähän. Täytyy muistaa, että vuosi sitten Genevessä – vallan siirto oli yksi osa päätelmiä, ja Venäjä ja Kiina olivat samaa mieltä näistä päätelmistä, mutta nyt vuotta myöhemmin on sitten tämä lahkojen välinen kiistely, joka on levinnyt Syyriaan. Kaikki syyrialaiset eivät enää pidä itseään syyrialaisia, vaan sunneina tai shioina. Ja tämä konflikti saattaa sitten levitä, ja se onkin jo levinnyt. Hezbollah-taistelijat ovat esimerkiksi toimineet Irakissa. Nyt ollaan huolissaan Jordaniasta. Voimme vain arvioida, mitä tapahtuu, jos aseiden vientikielto todellakin poistuu. Kysehän on nyt siitä, että Isossa Britanniassa, Ranskassa ja muualla ei toimiteta aseita ennen tiettyä päivämäärää, mutta täytyy katsoa, mitä tulee tapahtumaan. Ja olen Geneve 2 suhteen pessimistinen. En usko, että rauhansopimusta solmitaan, mikäli osapuolista kukaan ei, tai kai kukaan ei usko tähän jos osapuolet eivät usko, että sotilaallisin keinoin asia ratkeaa, niin en, en tiedä, löydetäänkö asian ratkaisua. Ja ikävä kyllä Euroopan unioni, vaikka sillä olisi ehkä ollut vaikutusvaltaa, niin tämän päätöksen myötä se vaikutusvalta on nyt hävinnyt. Antu. Niin tämä näkemys, joka on hyvin pitkälti samanlainen kuin täällä Euroopan parlamentissa, vaikkakaan meillä nyt ei ole muodollista kantaa tähän asiaan. Mutta kävimme tästä asiasta Piafimon kanssa keskustelua viime viikolla. Me katsoimme neuvoston toimintaa ja suhtaudumme aika kriittisesti neuvoston päätökseen. Sitten vielä näistä taistelijoukoista Tästä on keskusteltu täällä jo pitkään. Kaikissa vuosikertomuksissa korostetaan sitä, että taistelujoukkoja ei ole koskaan käytetty ja se on ikävää. Ja jotkut pahat kielet välillä toteavat, että katsokaa nyt näitä Euroopan parlamentin sotilaallisia aikomuksia, koska he haluavat käyttää taistelujoukkoja, mutta jos niitä ei käytetä, niin se tarkoittaa, että ei ole kriisejä, joissa niitä tarvittaisiin. Eli on ikävää, että taistelujoukkoja ei ole käytetty siellä, missä niistä olisi ollut hyötyä. Ja erityisesti nyt, kun ajatellaan näitä viimeaikaisia konflikteja. Meidän pitää olla vähän joustavampia taistelujoukkojen käyttämisen suhteen, niin kuitenkin on pidettävä mielessä, että taistelujoukkojen takana on sitten varsinainen aihe. Eli tässä ei nähdä nyt metsää puilta, eli tämä liittyy peruskysymykseen, eli siihen, millaista poliittista tahtoa jäsenvaltiossa on käyttää käyttää sotilaallisia välineitä yhteisen politiikan puitteissa. Ja Libyan kohdalla ja Malin kohdalla havaittiin, että on hyvin voimakasta vastahakoisuutta jäsenvaltioissa, joissa ollaan hyvin vihamielisiä tällä ajatuksella, mutta ainakin on vahvaa vastahakoisuutta jäsenvaltioissa käyttää väkivaltaa Ja me olemme keskusteluissa huomanneet, erityisesti ulkoisen valiokunnassa, että vallalla ovat siviilitoimet ja pehmeä käyttö. Löimme no, tätä kyseenalaista. On tietysti hyvä, että EUlla on tällaista kunnianhimoista siviili- ja pehmeän, politiikan, pehmeän vallan politiikkaa, mutta olemme täällä kiinnittäneet huomiota siihen, että sotilaalliset toimet, vaikka ne ovat vähäisiä, vaikka ne ovat viimeinen lähestymistapa, niin niitä ei pidä unohtaa. Euroopan unionihan on ylpeä lähestymistavastaan, mutta se ei ole kokonaisvaltainen, jos tämä sotilaallinen ulottuvuus jätetään pois. Taistelujoukot ovat merkittävä symboli. Se nyt ei ole ainoa väline, ja ikävä kyllä – kun puhutaan taistelijoukoista, niin siihen liittyy syvällisempi keskustelu siitä, millaista poliittista tahtoa on jäsenvaltioissa, mutta se liittyy myöskin EUn omiin rakenteisiin. Libyan kriisin aikana Euroopan parlamentissa otettiin kriittisesti kantaa siihen, ettei oltu ennakoitu ja suunniteltu eurooppalaisia rakenteita, ja sama koskee Malin tilannetta. Monen kertaan täällä on toistettu, kuinka pitkään oli jo kiinnitetty huomiota siihen, että turvallisuus ja kehityspolitiikka pitää yhdistää ja niitä pitää toteuttaa samanaikaisesti. Ja Euroopan turvallisuuspolitiikka oli jälkijunassa. Ja tämä puute liittyy toimielinten toimintaan. Usein on korostettu, että ulkosuhdehallinnon, joka on uusi toimielin, niin se ei ole tehnyt riittävästi yhteistyötä Euroopan komission kanssa, jolla on hyvin paljon valtuuksia esimerkiksi rahoituskysymyksissä, kun rahoitetaan hankkeita, joita haluaisimme toteuttaa. Eli joskus ongelmat näiden kahden rakenteen välillä Euroopassa ja se, että ei ole ennakoitu ja suunniteltu näitä asioita ja kun on poliittisen tahdon puutetta, niin siitä saa sellaisen kuvan, että Euroopan unioni on poissa tilanteesta silloin, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Ja tällaista kritiikkiä olemme esittäneet useaan kertaan. Emmekä myöskään halua nyt liian helposti arvostella, niin kuin tietyt pääkaupungit tekevät, eli automaattisesti syytetään Euroopan toimielimiä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa jäsenvaltiot ovat edelleen suvereneita, ja me kyllä tiedämme sen varsin hyvin. Eli niidenkin pitää kantaa vastuunsa, mutta on kuitenkin asioita, joita pitää parantaa Brysselissä sen suhteen, miten eri toimielimet tekevät yhteistyötä. Ja tämä koskee myös turvallisuuskysymyksiä, joissa pitää toimia nopeammin. Ja kun Paskun kanssa kävimme Nigerissä hiljattain, siellähän on EUn siviilioperaatio käynnissä ja huomasimme, millaisia logistisia rahoituksellisia ongelmia siellä oli. Kyse on erittäin hyödyllisistä hankkeista. Nigerhän on helppo uhri terroristeille. Eli nämä hankkeet ovat hyviä ja niistä koituu lisäarvoa EUlle, mutta niiden toteuttamiseen kuluu liian pitkiä aikoja. Ja me emme ole täysimittaisesti hyödyntäneet Lissabonin sopimusta. Kun ajatellaan vuotta 2013, niin nämä missiot ovat samat kuin vuonna 2003, 2004, 2005 ja se nyt ei ole tyydyttävää. Eli meidän täytyy edistyä Brysselissä näissä asioissa, eikä jäsenvaltioiden myöskään pidä vältellä poliittista vastuutaan. Stefan Belen. Van Balen. Kiitoksia, herra Donjon. Minun on sanottava, että minulla on kysymys äh, Alankomaiden valtuuskunnalle ja se liittyy kapasiteettiin. Jos ei sitä ole, niin sitten ei pysty tekemään mitään. Alankomaissa puhutaan hyvin paljon F-16 hävittäjän seuraajasta. En halua mennä kansalliseen keskusteluun, joka tunnen hyvin, mutta aikooko Alankomaat, riippumatta siitä, minkä hävittäjän se ostaa, ostaa seuraajan F-16-hävittäjälle, koska ilman voimavaroja ei voi tehdä mitään. Ja on, olisi mielenkiintoista ehkä kuulla sosiaalidemokraattisen jäsenen ja liberaalin jäsenen eh, mielipide. The neutral Edustaja Van Balen, kiitoksia tästä hyvin neutraalista kysymyksestä ja ehdotuksesta, että te haluaisitte kuulla molempia koalition osapuolia. Me voimme varmastikin tähän vastata, mutta yksi hyvin mielenkiintoinen asia on se, että Alankomaat perinteisemmin, että eihän tiedetä tämän, on aina päättänyt, että aina kun meillä on joukkoja kentällä, erityisesti jossakin muussa maassa, me haluaisimme luottaa omaan omiin ilmavoimiimme. Ehkäpä edustajat ensinkin ja koska te olette molemmat olleet esittelijöinä tässä F-16-asiassa. Te voisitte ehkä eh, edustaja Van Banille tässä vastata. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys kuuluu, ostammeko seuraajan F-16-koneelle eh, ja vastaus on kyllä ilman muuta. En nyt sitten aio merkkiä mainita, se on eri keskustelu, kuten herra Van Balen sanoi. Herra Falk. Niin, minulla on sama vastaus. Emme voi kuvitella Alankomeren armeijaa ilman hävittäjiä. Me tarvitsemme niitä, jotta meillä olisi vahvuus ilmavoimien puolella ja puolustuksen historiassa – Tämä on todistettu konsepti. Tarvitaan joukkoja, maa, maajoukkoja, mutta myös hävittäjien niiden puolustamiseksi. Alkumainen armeija ilman hävittäjiä ei ole vaihtoehto, joten aiomme ostaa uusia F-16 jälkeen. Tällä hetkellä ilmajoukkoja Afganistanissa käytetään. Ne tarjoavat ilmatukea koalitiojoukoille. joukoille monien kansallisuuksien joukoille. Est-ce que je peux dans, le, dans la foulée de... Ehkä tässä samaan syssyyn voisin vielä kysyä kantaanne. Eli millainen näkemys teillä on EUn siviili- ja sotilasmissiosta Alankomaiden parlamentissa? Eli seuraatteko näitä läheltä? Koska tietyissä kansallisissa parlamenteissa – näitä asioita seurataan hyvin kaukaa. Eli millaisia arvioita teillä Alankomaissa on näistä missioista? Joulukuun huippukokouksessa on kolme tärkeää asiaa, nimenomaan nämä operaatiot ovat yksi tärkeä aihe neuvoston kokouksessa. Eli onko näistä asioista jo puhuttu Alankomaiden parlamentissa? Uh, of the years, uh... Niin, vuosien mittaan kun Alankomaat ovat olleet mukana näillä missioilla, niin meillä on sekä sotilas- että siviilipuolella selkeitä käsitteitä. Ja ehkä Aisenk voisi lyhyesti kertoa tästä. Kiitoksia tästä oikein tärkeästä kysymyksestä. Meidän äh, Afganistan missiomme ISAFissa oli osa äh, siviilimission alku jatkamista. Me osallistumme Simikkiin, Civil uh, Mission Operations ja osallistumme myös koulutukseen. Olette tietoinen tästä. Ja tämä oli erilainen missio kuin meillä koskaan aikaisemmin on ollut siellä alkoi tämä kattava lähestymistapa, mutta alkuvaiheessa puhumme 3Dn lähestymistavasta puolustusdiplomatia ja kehitys. Ja tästä on puhuttu ISAFin jälkeenkin konseptina ja se on mainittu menettelytavoistamme ja herra Van Baalen itse asiassa osallistui konseptiin, joka meillä oli Natossa. Me keskustelimme mietinnöstä, jonka herra Van Baalen ja herra Kunders olivat eh, tehneet. Jotkut teistä varmaan tuntevat hänetkin. Joten tämä on erittäin tärkeä osa ja eh, työväenpuolueen näkökulmasta me sanomme, että että ensin kannatamme siviilimissioita ja sitten jos tarvitaan sotilasmissioita, ensin diplomatiaa ja kehitystä ja jos tarvitaan, niin sitten myös sotilaspuoli ähm, otetaan mukaan, mutta vain jos sitä tarvitaan. Äh, Keskustelimme SIMIK-missiosta ja siitä keskusteltiin kai täälläkin ja muita missioita varten katsomme tätä 3Dn lähestymistapaa tai kattavaa lähestymistapaa, joka on meille erittäin tärkeä. Voisin tähän lisätä pari asiaa. Keskustelimme EUTMstä. Tänään se on myöskin hyvin tärkeä asia teidän esityslistallanne tietääkseni Alankomaat tarjoaa EUTM Somalia operaatioon koulutustukea ja kaikkiin tämän operaation osiin ja uskon, että tällä hetkellä hallitus käy keskustelua siitä, pitäisikö mukaan ottaa jonkinlaista Malin operaation tukea tai niin, Malin tällä hetkellä Alankomaissa Kundusissa Alankomaiden operaatio Kundusissa poliisin koulutusoperaatio pohjoiskuntuisissa, jotka käydään Saksan kanssa, on tärkeimpiä. Me olemme käyttäneet äh, Turkissa lähellä Syyrian rajaa patrioteja ja ilma-aluksia. Ja olemme pian johtava jäsenmaa Atalanta-operaatiossa yksi laivoistamme osallistuu siihen. Uskon, että tässä ovat kaikkein tärkeimmät operaatioista, joihin osallistumme. Nyt olemme saaneet hyvän kuvan näistä kahdesta missiosta, joihin olemme käyneet tutustumassa ensinnäkin Malissa ennen kuin se siirtyi Somaliaan. Se oli erittäin mielenkiintoinen missio ja se ei ollut edes kovin kallis ja siitä oli poliittista hyötyä huomattavasti tässä osassa Afrikkaa, joka on strategisesti tärkeä. Ja katsoimme, että työ oli tehty hyvin ja että se antoi EUlle näkyvyyttä paljon enemmän poliittisesti ja diplomaattisesti. Ja tuloksia vahvistaa nyt tilanne paikan päällä – koska Somalin armeijan edistyminen on ollut huomattava, vaikka paljon on vielä tehtävää. Me olemme yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa Afrikan sarvessa. Erityisedustaja Rondowski, joka käy täällä säännöllisesti, hän usein korostaa painopistealuetta, joka nyt on se, että meidän pitää vahvistaa – turvallisuusinstituutio Somaliassa ja tietysti armeija on tärkeä osa sitä. Eli kannustan vain tämän jatkumista ja myöskin kenali Le kävi täällä. Ja tämä missio on tärkeä, ehkä jopa tärkeämpi kuin aluksi kuvitellin, koska Malin armeija pitää kokonaan uudistaa eikä pelkästään kouluttaa, eli täydellinen uudistus pitää nyt toteuttaa hyvin hankalissa olosuhteissa. Mutta me olimme myönteisesti vaikuttuneita tästä missiosta, joka on hyvin korkeatasoinen. Siellä on ihmisiä, jotka tuntevat alueen, tietävät, mitä heidän pitää tehdä. Ja tämäkin vaikuttaa hyvin lupavalta. Ja sanoisin vielä ihan henkilökohtaisesti, että olin vaikuttunut siitä, että keskustelu Euroopassa on enemmänkin keskittynyt suojeluun, jota pitää antaa kouluttajille kuin itse koulutustoimintaan. Ja se on hiukan valitettavaa, koska voin nyt täällä sanoa, ja myöskin analyysit vahvistavat sen, että no totta kai kyseessä on sota-alue, Malissa on sota käynnissä, mutta se, missä tämä missio toimii, niin en nyt usko, että nämä uhat ovat niin suuria. Tietenkään koskaan ei ole suojassa terroristi-iskeltä, mutta sama koskee Brysseliä ja Amsterdamia. Eli en nyt usko, että eurooppalaisiin joukkoihin kohdistuu niin suuri uhka kuin on kuviteltu. Ja tämä nyt on hiukan haitannut tätä toimintaa. Mutta tästäkin meidän pitää oppia, kun mietimme menettelyitä ja siitä, miten nopeasti toimimme, jos haluamme olla näkyviä ja tehokkaita ja eri jäsenvaltiossa pitää välttää se, että jatkuvasti arvostellaan hitautta ja kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, kuinka hyödyllisiä nämä eurooppalaiset missiot ovat. Ja tämä UTM-missio nyt on toiminut hyvin. Ja sitten Atalanta, sekin on hyvin symbolinen EUlle, koska Kyse on todellakin hyökkäystoiminnasta. Me kävimme seuraamassa tilannetta paikan päällä ja näimme, kuinka hyvää yhteistyötä kaikki osapuolet tekevät. Esimerkiksi NATO. Mutta Atalantan osalta mielenkiintoista on myöskin se, että meillä on kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa, Venäjän kanssa, Kiinan kanssa, Intian kanssa – maiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneista meriturvallisuudesta. Ja tätä meidän kannattaa kehittää edelleen. Kyse ei ole pelkästään eurooppalaisesta toiminnasta, vaan kumppanuudesta kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa vuoropuhelu saattaa puolustuskysymyksessä olla hankalaa, mutta joiden kanssa kuitenkin voidaan löytää yhteisiä etuja. Afrikan sarven alueella tällä hetkellä ja ehkä myöhemmin muillakin merialueilla. Eli nämä kolme missiota, joista puhuitte, niin meillä on niiden osalta seurantaa, ei nyt sanota asiantuntemusta, mutta me seuraamme tilannetta tarkoin ja meillä on myönteisiä johtopäätöksiä näistä. No sitten siviilimissioista meillä on vähän heikempi näkemys, mikä on vähän paradoksaalista, koska nehän ovat EUn erikoisuus NATO ei voi hoitaa tällaisia siviilimissioita. Ja hyvin usein me suhtaudumme niihin kriittisesti, mutta se johtuu näihin ongelmiin toteuttamisessa. Eli se, miten käynnistetään siviilitoimia. Ja usein ne tuovat esiin eurooppalaisen koneiston huonot puolet, hitaus ja ongelmat eri tahojen välillä ja paljon energiaa ja aikaa menee hukkaan, kun näitä siviilitoimia käynnistetään. Vous avez raison, euh, monsieur le président. Euh, Te olette oikeassa, hyvä puheenjohtaja. Olette aivan oikeassa. Alankomaalaisesta näkökulmasta voitaisiin jopa sanoa, että jos vertaillaan esimerkiksi äm, Atalanta ja Ocean Shield NATO-operaatiota, olemme paljon tyytyväisempiä ensimmäiseen, siis Atalantaan. Tämä on sotilasoperaatio, tehokas eurooppalainen operaatio ja tähän mennessä se on toiminut paremmin kuin tämä Ocean Shield-operaatio. Tuntemattomasta syystä ehkäpä on joskus hyvä todeta se, että välillä Eurooppa voi tuottaa jotakin tehokasta vaihteeksi. Mutta kaikki allekirjoitamme sen, että merirosvousta vastaan ei voida taistella vain merillä, sen juuret ovat maassa. Ja tähän ongelmaan liittyy sitten koulutusoperaatio Malin suhteen. Arviointia tehdään vielä. EUTMS Somalia operaatioon liittyen me tarkastelemme kaikkia ulottuvuuksia, myöskin siviiliulottuvuutta koulutuksessa, oikeusvaltion periaatteiden tukemista, tuomioistuimen tukemista ja niin edespäin. Minun valiokuntani myöskin haluaisi varmastikin esittää teille pari kysymystä, jos sallitte. Tässä katson kolmeen kollegaan, jotka ovat eturivissä. Kuka? Ronald, älä nyt johda sieltä takarivistä piilosta. Olepa hyvä. Thank you. Yes, I... Kiitoksia. Niin, tämä ensimmäinen kysymys liittyy EUn taistelujoukkoihin ja mahdollisuuksiin, joita siinä on. Ja kysymys on, mitä ajattelette näistä muista mahdollisuuksista? Meillä oli keskustelu saksalais-alankomaalaisesta äh, yhteistyöstä me näemme myös yhteistyötä Alankomaiden ja yhdistyneen kuningaskunnan merivoimien välillä ja yhteistyötä on myös Ranskan ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Yhdistetäänkö nämä mahdollisuudet tulevaisuudessa niin, että olisi jonkinlaiset EU-taistelujoukot alhaalta ylöspäin? ne muodostuisivat alhaalta ylöspäin. Haluaisimme tietää teidän mielipiteenne tästä. Façon, uh, générale... Yleisesti sanottuna, kun ajatellaan alivaliokunnan jäseniä ja tärkeimpiä poliittisia ryhmiä, sanoisin, että yleisesti ottaen olemme hiukan kunnianhimoisempia kuin jäsenvaltiot. Haluaisimme, että tämä yhteistyö olisi mahdollisimman osallistavaa ja että mikäli mahdollista, että puhuitte alhaalta ylöspäin, mutta ehkä myöskin ylhäältä alaspäin, voitaisiin saada aikaan poliittista yhteisymmärrystä korkealla tasolla, ja silloin tästä yhteistyöstä voisi tulla tehokkaampaa ja osallistavampaa paikan päällä. Ja nyt kun katsotaan, millaisia ongelmia tällä hetkellä on päätöksenteossa – Siinä on mukana nyt 28 jäsenvaltiota. Eli me näemme, millaisia ongelmia on tässä jäsennellyssä yhteistyössä. Sitä vielä ei ole sovellettu. Ja kun puhutaan tästä pysyvästä jäsennellystä yhteistyöstä, niin siihen liittyy juuri tämä osallistavuus. Eli yhtäältä on halua saat ottaa kaikki mukaan, ja että olisi jotain todella eurooppalaista ja yhteistä. Sehän on kirjattu perussopimukseen. Ja sitten todellisuus on taas sitä, että edetään käytännön tasolla sitten pienissä ryhmissä, ja jotka pystyvät ja jotka haluavat, aloittavat, ja sitten muut ehkä tulevat mukaan, mutta saattaa käydä, että muut eivät koskaan tulekaan mukaan. Eli tällaisia kysymyksiä ei viime kädessä sitten ratkaista, ja me olimme aina näiden kahden vaihtoehdon välillä. Tämä on hyvin käytännönläheinen lähestymistapa kuitenkin viime kädessä neuvostossa. Voidaan nähdä, että lasi on puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä, mutta henkilökohtaisesti koitaan nyt tyytyä pieneen käytännön tason yhteistyöhön. Se on parempi kuin ei mitään. Ja jos ei ole sitä, jos ei ole tällaista minimiä, niin sitten sitten saattaa käydä, ettei saada yhtään mitään. Eli minä tyydyn myöskin siihen, että on Saksan ja Ranskan välistä yhteistyötä tai Belgian ja Alankomaiden välillä tai Saksan ja Alankomaiden välillä. Se on parempi kuin ei mitään. Ja kun on tällaista pientä yhteistyötä, niin sen jälkeen sitten muut maat lähtevät näihin toimiin mukaan. Mutta meillä on tässä asiassa hiukan enemmän kunnianhimoa, vaikka se nyt ei ole kovin realistista tällä hetkellä. Eli haluaisimme saada aikaan päätöksiä, joissa olisi mahdollisimman, muu maa, mahdollisimman moni maa mukana. Miss for last question, for time. Edustaja Esing, viimeinen kysymys. Aika taitaa loppua, joten meillä on nyt Aika rajoitteena, kuten aina. Kuten. Kiitoksia oikein paljon. Yritän sitten puolihyesti. Me kaikki tiedämme, että joulukuun huippukokous on vain yksi hetki. Sen jälkeen me tarvitsemme edistysaskelia. Me olemme keskustelleet eri jäsenvaltioissa jo vuosien ajan äh, voimavarojen jaosta ja äh, yhteistyöstä, älykkäästä puolustuksesta. Me kaikki tiedämme, mitä tarvitaan, mutta se, mistä me keskustelemme tänään myös, ovat menettelytavat jäsenvaltioiden parlamenteissa – minä viittasin tähän jo toisessa kysymyksessä. Äh, uskotteko, että keskustelu edes alkaisi siitä, että keskustelemme eri menettelyistä? Ähm, kokouksista missioihin. Kuinka nopeasti parlamentit reagoivat eh, johonkin kriisiin maailmassa? Siitähän se alkaa. Belgialaiset ovat hyvin ylpeitä siitä, että Libyassa he aloittivat ensimmäisenä ja sitten lähtivät. Eh, Alankomaissa se vie aikaa. Meillä on 11 parlamenttia eh, kolmannella joulukuun viikolla me keskustelimme jo ulkoasian valiokunnassa kyllä siitä, että pitäisikö meidän osallistua. Tämä vie aikaa, mutta uskotteko, että jossain vaiheessa ryhdymme keskustelemaan menettelyistä kotimaissamme eri parlamentissa, koska poliittinen tahto on se, mistä tämä kaikki lähtee, poliittinen tahto ja poliittiset menettelytavat perustuvat tietenkin myös perustuslakiin. Ja tiedän, että tämä on valtaisa keskustelu kaikissa jäsenvaltioissa, mutta jos me emme ryhdy käymään sitä, niin mikään ei tule muuttumaan todennäköisesti. Paola ja Brock, koska on plus... Brock vielä, koska tähän tulee maasta, jossa parlamentti ei tee päätöksiä tällaisista sotilastoimista. Eli en nyt ehkä ole paras vastaamaan tähän, mutta Elmar tuntee nämä asiat kyllä ulkoa. Ja Niin. Minä mielelläni vielä kommentoisin tätä aihetta rakenteellinen yhteistyö. Kysymys kuuluu, miten tämä käynnistetään. Me keskustelemme tällä jatkuvasti eri elinten välillä. Ähm, sulattajat kesk- ke- keskustelevat jatkuvasti, mutta jossain vaiheessa pitäisi olla sitten äh, ehdotus pöydällä. Ja äh, korkealla edustajalla pitäisi tässä olla liipasin. Äh, tulemme keskustelemaan tästä vielä tuhat kertaa, jos joku ei ota johtoasemaa ja sano, että mitä oikeastaan haluamme ja joku maaryhmä ottaisi tämän asian hoitaakseen ja niin joku ottaa sinne sitten johdon. Tämä on tarpeen. Viime kuukausien kokemus on osoittanut, että meidän täytyy edetä tässä asiassa ja siksi ehkä todennäköisesti myös korkea edustaja ei voi pitkällä tähtäimellä tästä luistaa, vaikka se hänelle brittinä onkin ehkä vaikeaa tehdä tässä päätöksiä. Työryhmäni Saksassa teki ehdotuksen, jossa meidän tarkoituksena mm, liittopäivävaalien jälkeen ottaa tämä asia voimakkaammin mukaan parlamentaariseen keskusteluun. Ehdotuksessa on kyse siitä, että kun on kyse näistä enablereista, niin saksalaisia sotilaita logistiikkakysymyksissä ja muissa, niin yhdessä keskustelissa parlamentissa annettaisiin ikään kuin ähm, blankosekki, kun on kyse tietyistä kahdenvälisistä eurooppalaisista missioista. Tällä tavoin äh, ei sanottaisi, että äh, saksalaisten kanssa ei voi tehdä mitään. Kohtahan meitä ei sitten oteta enää äh, lentokoneisiin mukaankaan. Esimerkiksi Libyan kriisin kohdalla meillä oli vähän erikoinen tilanne. Mutta ei tässä tietenkään kyse ole taisteluista, se ei perustuslaillisesti onnistu, mutta jos me vuotta etukäteen voisimme antaa tällaisen ikään kuin blankosekin, niin se olisi mahdollisuus olla toimintakykyinen tällaisissa kysymyksissä, eikä aina e, muodollisista syistä, e, niin ettei joudu aina muodollisista syistä jarruttamaan. Meidän tulisi käydä tällaista perustavanlaatuista keskustelua ja uskoisin, e, nyt kun olen kuullut muitakin par- puolueita, että tämä voisi olla mahdollinen tie sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat järkeviä ja liberaalia. Ei pitäisi olla mitään periaatteessa vastaan. Ellei sitten joku vie tätä perustuslakia tuomioistuimen eteen ja sitten meillä on ongelma. Siksi tämä pitäisi saattaa jotenkin käytännöksi. Olin kuitenkin erittäin iloinen, että minun puolueessani tämä meni samaan suuntaan ilman suuria ongelmia, joten toivoisin, että pääsisimme tässä asiassa hiukan eteenpäin. Merci. Euh, nous en restons là. Kiitoksia, päätämme nyt tähän. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Toivottavasti myöskin muut kollegat muissa maissa innoittuvat tästä keskustelusta ja Totta kai olemme teidän käytettävissänne. Vielä te olette Eindhovenissa ilmeisesti ja siellähän on tämä ETM-komentokeskus. Ja kyseessä on missio, joka on mielestäni erittäin mielenkiintoinen, kun ajatellaan voimavarojen yhteiskäyttöä ja jakamista. Tämä on kokemus, joka on meistä hyvin mielenkiintoinen ja käymme siellä pikapuolien ja Ehkä käymme sitten tapaamassa teitäkin siellä. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia siitä, että pääsimme vieraaksenne tänään. Tämä oli ylimääräinen kokous, johon halusitte kutsua kansallisen parlamentin edustajia. Tämä on ollut suuri kunnia meille, erittäin tärkeää. Tämä on hyvin ajankohtaista keskustelua ja voitte olla varmoja siitä, että me tulemme tuomaan tulevissa kokouksissa asiat esiin ja varmistamme sen, että hallituksemme ja ministerit hallituksessamme ottavat nämä kysymykset vakavasti. Mitä tulee voimavarojen yhdistämiseen ja jakamiseen, meillä on yksi yhteinen voimavara, nimittäin äänestäjät, ja heidänkin tulee ajatella. Paljon kiitoksia, kiitoksia kutsustani, kiitoksia.